Ladies and gentlemen, welcome um, to the Internal Market Committee. Can we adopt? Hyvä näistä herra, tervetuloa sisämarkkinavaliokunnan kokoukseen. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Hyvä. Tavalliset ilmoitusasiat. Muistuttaisin, että kokousta voi seurata suoratoistona ja muistuttaisin myös, että e-meeting-sovellus tarkoittaa sitä, että kaikki asiakirjat ovat käytössä tätä kautta jäsenille, avustajille, henkilöstölle. Paperikopioita siis asiakirjoista ei ole. Pöytäkirjan hyväksyminen syyskuun viides päivä järjestetystä kokouksesta. Jos vastalauseita ei ole kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjan hyväksytty. Ja ensimmäinen esityslistan kohta on päivitys neuvotteluista ja muista tapahtumista. Siksi minun tehtäväni on päivittää ensimmäisestä kolmikannasta, joka koskee aseiden valvontaa, hankittaa ja hallussapitoa – kun olen itse esittelijä, niin voisin kertoa, mitä tapahtui tuossa ensimmäisessä kokouksessa, joka järjestettiin tiistaina 27. päivä syyskuuta. Kiitos oikein paljon kaikille valiokunnan neuvottelutiimin jäsenille, jotka osallistuivat. Ja Catherine Stylerille, joka puheenjohtajana siellä toimi. Me kävimme lyhyen keskustelun tunnustain, että neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet omat kantansa tähän kysymykseen. Kaikki kolme osapuolta parlamentin mukaan lukien totesivat olevansa sitoutuneita tekemään mahdollisimman tehokkaasti töitä, jotta päästäisiin sopuun mahdollisimman hyvässä aikataulussa. Komissio päivitti työryhmäkokousta, joka järjestettiin deaktivoimiseen liittyvän asetuksen pohjalta. Kokous oli maanantaina. Edistystä tapahtui, mutta kannat vaihtelevat jäsenvaltioiden kesken. fast this process on. Hitsaukseen liittyen erityisesti. Me olemme sitä mieltä, että on hyvä, että deaktivoimiseen nyt kiinnitetään huomiota. Alun perin sanottiin, että kaikki tarvittavat muutokset tehtäisiin kevääseen mennessä ja sanoimme, että deaktivoimisasetustyötä on toteutettava – samanaikaisesti, kun keskustellaan itse direktiivistä, koska nämä asiat liittyvät toisiinsa Deaktivoimisen asetus on ollut voimassa huhtikuusta lähtien. Jos täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, on tärkeää, että näihin asioihin puututaan nopeasti. Joten sanottiin, että pyritään järjestämään riittävästi kokouksia riittävän nopeasti. Niitä järjestetäänkin nyt. Neuvotteluaikataulu oli esillä ja me edistymme. Toinen kolmikanta neuvottelutilaisuus on muutaman viikon kuluttua. Ja sitten pyrimme käymään läpi sen, että näemme, mitkä ovat keskeisimmät poliittiset kysymykset ja myös teknisemmän keskustelun keskeisimmät kysymykset sovimme kahdeksasta keskeisestä poliittisesta kysymyksestä. Mer- merkinnät, tiedonvaihto, lupa, menettelyt, lääketieteellisin päätöksen tehtävä kielto, deaktivointi, liite 1a ja b, kategorian a poikkeukset, täytäntöönpano. Identified six areas where we felt... Ja sitten oli muutamia kohtia, joista parlamentti ja neuvosto olivat ehkä lähempänä. Merkinanto, turvallinen varastointi esimerkiksi ja sitten ammusten panosten osalta on palattu tuo työryhmään ja samantyyppistä lähestymistapaan jollain muilla aloilla. Eli hyvää edistystä saatiin aikaan ja yksityiskohtaista keskustelua käytiin, kuten kaikista näistä kysymyksistä, kaikissa kolmikannoissa voidaan sanoa, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kukkukukunaisuus on sovittu, mutta paljon työtä tehdään, jotta parlamentin ja neuvoston kannat saataisiin lähemmäksi toisiaan. Olen varma, että jotkut kollegat haluaisivat myös päivittää. Kiitos. Anna-Maria. Anna-Maria. Much as a uh, shadow for the... Kiitoksia. EPPn varjona haluaisin todeta, että olimme oikein tyytyväisiä siihen, että trilogi alkoi. Ja siitä, oli, siitä kävi aivan selväksi se, että joka puolella on hyvää tahtoa viedä asiaa eteenpäin ja löytää konsensus. Parlamentin ja neuvoston välillä suuria eroavaisuuksia ei ole. Tärkeintä on se, että löydämme selkeän sanamuodon, joiden avulla – voidaan poistaa ne epämääräisyydet, jotka vielä ovat ja tarjota näin juridista varmuutta. Olemme sitä mieltä, että IMKOssa äänestetty teksti kesällä, mm, kesällä äänestetty teksti oli siis hyvä ja tasapainoinen ja erittäin hyvä pohja neuvotteluille. Kiitos. I should have mentioned one other. Olisi pitänyt mainita vielä yksi seikka, nimittäin se, että saimme komissiolta vastauksen kirjeeseen, jonka lähetimme. Ja jäsenet voivat tutustua tähän hyvin yksityiskohtaiseen tietoon myös. Thank you. So... Kiitos. Jos ei muita kohtia ole, voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Seuraava aiheemme on maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla. Esittelijä on Rosa Tun. Anna heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, thank you very much, uh, Vicky. Kiitoksia, Vicky. Oli vaikea päästä parlamenttiin tänään, joten varmaan vielä muutama kollega on jumiutunut liikenteeseen. Metrokan ei kulje oikea-aikaisesti. Pelästyin itsekin, että ne ehdi tänne riittävän ajoissa. Tänään ryhdymme keskustelemaan ehdotuksesta asetukseksi, joka on siis Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus maanrajoitusten rajo- mm, poistamiseksi, jotka pohjautuvat asuinpaikkaan tai toimintapaikkaan sisämarkkinoilla. Olin kovin ilahtunut siitä, että tämä muodollinen keskustelu aloitetaan IMKossa. Minusta on hirvittävän tärkeää, että tämä menee nyt ihan oikein ja toivottavasti se on yhtä tärkeää teille. Tässä yhteydessä Mielestäni tämä alkuperäinen vaikutusarviointi, jonka Euroopan parlamentin tutkimusyksikkö ja tutkimus, jonka Felicia Simonelli Sepsistä on valmistellut, ovat tärkeitä, joissa kysymys on syrjinnän torjumisesta. Nämä ovat tärkeitä ja ne ovat täällä saatavilla täällä salissa. Rohkaisisin teitä kaikkia niitä katsomaan, jos ette ole vielä niitä nähneet ja ne sisältävät paljon mielenkiintoista tärkeää tietoa. Olen ilahtunut siitä, että komissio on tämän ehdotuksen tehnyt, mutta kaikki olemme tietysti tietoisia siitä, että kyseessä on pelkästään lähtökohta keskusteluidemme. Tämä ehdotus soveltuu vain rajatuun määrään hyödykkeitä ja palveluita. Se estää kansallisuuden tai asuinpaikan pohjalta tapahtuvan syrjinnän. Se sisältää myös säännöksiä siitä, että estetään pääsy tietyille internetsivustoille tai kieltäydytään maksun vastaanottamisesta. Ensinnäkin haluan keskittyä hieman tämän asetuksen tavoitteisiin. Kriisiaikoina meidän täytyy varmistaa kansalaisillemme, Euroopan, Euroopan unionin kansalaisille siis, se, että me ole unohtaneet sitä, että keskitymme siihen, mikä meitä yhdistää. Kyseessä ovat sisämarkkinat hyvin pitkälti, jotka siis meitä yhdistävät konkreettisella tavalla. Riippumatta siitä, missä asutte tai kansallisuutta olette, teitä tulisi kohdella samalla tavalla yhtenäismarkkinoilla. Tämän asetuksen myötä Eurooppa välittää viestin ja haluan, että tämä viesti on myönteinen. Ja haluan vakuuttaa teille sen, että kaikki kollegamme sisämarkkinavaliokunnasta haluavat välittää myös myönteisen viestin kansalaisillemme. Tästä syystä meidän tulisi tehdä parhaamme näiden esteiden poistamiseksi, jotka edelleen pirstaloittavat sisämarkkinoita niin, että saamme aikaiseksi yhtenäisen alueen, jossa voidaan tehdä rajoja ylittäviä verkkoostoksia ja jossa kaikkia kuluttajia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Jos näin ei tehdä, niin silloin me menetämme kilpailun kansainvälisillä markkinoilla. Me tarvitsemme harmonisoituja sääntöjä, enkä minä ole valmis hyväksymään perusteluita siitä, että meidän täytyy odotella online sopimusta hyväksymistä tai pakettien jakelusopimusta tai tekijänoikeuspakettia, vaan meidän tulee ratkaista perusteeton maanrajoitusongelma nyt yhdessä näiden muiden toimenpiteiden kanssa, jotka mainitsin, joiden tavoitteena on harmonisoida markkina-aluettamme. Arvostamme sitä ehdotusta, jonka saimme Euroopan komissiolta. Ja myönnän, että se on hyvä, mielenkiintoinen, mutta ei ihanteellinen. Sen jälkeen kun se on julkaistu, olen ollut useissa kokouksissa, konferensseissa, kuulemistilaisuuksissa, esimerkiksi viime viikolla varapuheenjohtaja Ansipin ja Jeremy Rifkinin kanssa konferenssissa, joka käsitteli digitaalisia sisämarkkinoita. Kokous pidettiin Kööpenhaminassa, se oli aivan erinomaisesti järjestetty. Sen järjesti Tanskan kauppakamari ja kävimme mielenkiintoisia keskusteluja, jotka käsittelivät maarajoituksia. Ja jälleen kerran tässä kohdin sain kuulla perusteltuja huolenaiheita kaupassa mukana olevia, jotka suhtautuvat erittäin kriittisesti joihinkin tämän ehdotuksen näkökohtiin. Ne täytyy ottaa huomioon ja meidän täytyy löytää älykkäitä ratkaisuja. Emme voi laatia sellaisia sääntöjä, joiden noudattaminen on liian vaikeaa, jotka olisivat epärealistisia. Mutta kun puhuu asiasta kuluttajien kanssa, tai kun puhuin tanskalaisten kuluttajien kanssa viime viikolla, he kertoivat minulle, että ehdotus on liian kapea-alainen. Että sen tulisi sisältää myös tekijänoikeudella suojattu digitaalisisältö ja rajoja ylittävät säännökset herättävät juridisia kysymyksiä, jotka liittyvät vastuuseen. Meidän tehtävänämme on yhdistää nämä molemmat puolet. Meidän tulee keskustella niiden kanssa, jotka käyvät kauppaa ja ymmärtää myös samalla kuluttajien ongelmia. Päätavoitteenamme ihan on luoda harmonisoidumpi ympäristö, jossa on helpompaa ja turvallisempaa ostaa rajoja ylittävästi. Specific issues that we need to discuss. Meillä on monia eri kysymyksiä, joita meidän täytyy käsitellä esimerkiksi suhteet tämän asetuksen ja kilpailulainsäädännön, kuten myöskin palveludirektiivin välillä. Vastuukysymys ja kuluttajaoikeudet ja tilanne, jossa kauppa käydään toisella markkina-alueella kuin jossa kaupan käyjä sijaitsee. Ja myös, meillä on myös muita näkökohtia, joista täytyy keskustella sitten, kun niiden aika on. Tästä huolimatta meillä on kaksi muuta kysymystä, joka haluaisin ottaa esille tässä työmme aluksi. Ensinnäkin soveltamisala. Haluaisin keskustella siitä teidän kanssanne perusteellisesti ja ymmärtää, miksi vain palveludirektiivin soveltamisala sisällytetään tähän. Haluaisimme, että keskustelisimme, miksi sitä on rajoitettu jopa artiklassa 4. Meillä täytyy olla kokonaisvaltainen lähestymistapa. ja katsoa, miksi muita toimialoja pitäisi kohdella toisin. Televiestintä puolella jo on jo joitakin maanrajoitteita kieltäviä säännöksiä, eli niitä ei välttämättä pidä sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan. Siitä huolimatta kaikkia toimialoja tulisi katsoa minun mielestäni, jotta voitaisiin varmistaa lainsäädännölliset ratkaisut, jotka toimivat myös tulevaisuudessa. Toiseksi, passiivinen myynti ja siihen liittyvät näkökohdat ja se, suuntaako elinkeinonharjoittaja toimintaansa siihen maahan, jossa kuluttaja pääsääntöisesti asuu vai ei. Tämä on äärimmäisen tärkeää elinkeinonharjoittajille ja ymmärrämme täysin heidän huolenaiheensa. Ne löytyvät, ne tämän usein minulle ilmaistu. Halutaan tietää, minkä jäsenvaltion juridisten sääntöjen puitteissa täytyy toimia. Ja meidän täytyy löytää älykkäitä ratkaisuja, jotka eivät vesitä tätä Rooma 1 tunnettua asetusta ja tarjoaisi myös näille elinkeinoharjoittajille juridisen varmuuden. Meillä on pian myös varjoesittelijöiden kokous ja aiomme käydä näkemysten vaihtoasiasta säännöllisesti. 14.11. Alun perin ehdotus oli, että 29. päivä tämä hoidettaisiin, mutta meillä oli salin löytämisvaikeuksia. Eli 14. päivä on tarkoitus pitää digitaalisia yhtenäismarkkinoita koskevan työryhmän kokous, jossa käsiteltäisiin maarajoitteen kaikkein kiireellisimpiä kysymyksiä. Samalla tässä jatkan myöskin kokouksia sidosryhmien kanssa, jotta voi määritellä, mitä maarajoituskäytäntöjä voidaan perustella. Olen valmis esittämään myös tämän mietintöluonnokseni joulukuussa, kuten tavoitteena onkin. Erityisesti odotan yhteistyötä teidän kaikkien ja varsinkin varjoesittelijöiden kanssa tämän asian puitteissa. Olen valmis, varma siitä, että saamme aikaiseksi erittäin hedelmällisen ja hyvän lopputuloksen. Kiitoksia. Thank you. I feel as if I'm about to get someone disturbs, someone disturbs us on purpose. <laughs> Joku ehkä häiritsee meitä ihan nyt tahallaan täällä. Tämä ei varmaankaan ollut mikään vahinko. Niin, tässä pyrittiin siis rajoittamaan tätä keskustelun käymistä. Täällä rajoitetaan meidän työtämme, mutta sitä ei kyllä salli. No kiitos. SED-ryhmän nimissä. Esinerosi. Kiitos. Kiitos Viki. Tämä on mielenkiintoinen ehdotus, varsinkin kun ajattelemme digitaalisia sisämarkkinoita, halutaan poistaa nämä eroavat, erottavaiset säännöt, diskriminoivat säännöt, jo, että sillä haitataan rajan ylikäytävää kauppaa. Tämä on hyvä asia, tämä ehdotus on siellä tietysti joitakin kohtia, joita ei voida hy- hyväksyä, jos puhutaan hintaeroista, auton vuokrauksesta. Jos on e- suuria hintaeroja samoista palveluista, meillä on Öö, niin kuin Disneyssäkin maassakin on eri hinnat riippuen missä maassa ovat ja me tietysti koululomat vaikuttavat kaikkiin hintapolitiikkoihin. Jos ajattelemme avoimuutta, parempaa pääsyä kuluttajille online-palveluihin, se on ihan hyvä asia, mutta meidän pitää olla erittäin varovaisia – soveltamisen kanssa. Erityisesti kun tässä on kyse sektorista, jossa tarvitaan vahvistusta alueellisuuskysymyksiin, jos puhutaan kulttuurista ja luovuudesta. Tuotteethan liikkuvat hyvin paljon sähköisesti, mutta meillä on tietysti jotakin mekanismeja, jotka, sukevat, jotka tukevat luovaa työtä, ja ne ovat erittäin vahvasti ankkuroituneita alueellisuuteen jos me ajattelemme näiden tuotteiden jakamista sähköisesti verkossa, niin silloin totta kai silloin siihen tulee paljon enemmän digitaalista lisäarvoa ja silloin kaikki ei tapahdu niin äh, nopeasti kuin me haluaisimme. Meidän pitää olla erittäin tarkkoja tässä soveltamisalakysymyksessä kaikkea, kaikkea mikä liittyy jakeluihin, tekijänoikeuksiin ja tämän asetuksen soveltamisalaan to, tämä soveltamisala sellaisena kuin se on hahmoteltu tänä päivänä on mielenkiintoinen kompromissi. Se liittyy palveludirektiivin soveltamisalan tiukasti. Se on hyvin turvallinen, mutta tässä asetuksessa voidaan ajatella, että se synnyttää paljon pelkoja, fantasioita tälle sektorille, mutta se voi, jos ajattelemme tätä myös myyjän tai palveluntuottajan kannalta, hän voi kuvitella, että hänen on pakko myydä, hänen on pakko toimittaa koko Euroopan tai EUn alueella se voi merkitä tiettyä rasitetta. Pitää investoida markkinoille, jotka eivät ole vielä ihan täysin valmistautuneita tämän kaltaiseen toimintaan. Tähän on pakko toimittaa, vaikka asetuksessa ei edes mainita mitään pakkovelvoitetta jakelusta euro, yksinomaan Euroopan markkinoille. Joillekin kauppasektoreille tämä voi tarkoittaa, joillekin myille tämä voi tarkoittaa erittäin ongelmallista kokonaisuutta. Meidän pitää olla erittäin selkeitä sanoissamme keskusteluissamme ja mitä sitoumuksia, pakotteita me haluamme sisällyttää tähän lakisääteisesti. Meidän pitää olla hyvin tarkkoja avoimuuden kanssa, ettei, tämmönen, ettei tässä tule mitään suhteettomuutta meidän täytyy käydä mielipiteiden vaihtoa yritysmaailman edustajien kanssa, jossa on jo ilmennyt tiettyä huolestuneisuutta näiden pakotteiden suhteen. Myös juridinen turvallisuus on tärkeä. Mm, se on mielenkiintoista selkeyttää tässäkin ei-syrjimisessä ja avoimuudessa meillä on jo käytössä sopivia välineitä, ajatellen vain tässä palveludirektiiviä, mutta jos haluamme mennä ihan loppuun näiden määräysten siirtämisestä, siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön, niin sieltä löytyy elementtejä, jotka ovat ei syrjiviä. Minä olen erittäin huolestunut siitä. Meidän pitää olla selkeitä, miten me nivellämme palveludirektiivin tässä tähän myös meidän pitää olla myös hyvin selkeitä siinä, mikä on oikeus soveltamisessa, mitkä ovat kuluttajien oikeudet, mitä oikeuksia sovelletaan palveluntuottajille sähköisesti. Puhuttiin passiivisesta myynnistä myös ja myös miten myyjät ja palvelu palvelun tarjoavat voivat suhtautua tähän toimintaan vapaaehtoisesti silloin, kun ei ole yksin, yksinomaan kyse Euroopan markkinoista. Pitää olla erittäin selkeitä, miten kaikki tämä nivelletään yhteen eri olemassa oleviin lainsäädäntöihin ja asetuksiin. Meillä on kaikki intressit tässä toimia siten, että etenemme nopeasti, jotta parlamentilla olisi mahdollisuus saada äänensä kuuluville jäsenvaltioille – me olimme aika hitaita olleet tähän asti sisämarkkinoiden ja digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Sen takia minä toivonkin, että lähdemme hyvin kollektiivisesti tehokkaasti toimimaan tämän asiakirjan toteuttamisen yhteydessä. Anlin van Bussert, please, please. Van Bussert. Uh, thank you, Vicky. Uh... Kiitos, Vicky. Aivan kuten esittelijä jo sanoikin, ja moni teistä muistakin varmasti on puhunut ihmisten kanssa näiltä aloilta. Olen myös katsonut komission ehdotusta ja ihan suoraan sanottuna, kun olen tähän mennessä lukenut ja kuullut, niin pelkään vähän, että nämä säännöt eivät oikeastaan sovi siihen, mitä me haluaisimme asiakkaiden ja yritysten eteen tehdä. Ymmärrämme, että elinkeinon harjoittajat haluavat toimia Euroopassa. Voimme edistää sitä, että elinkeinon harjoittajat voivat myydä kaikkialle mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja monissa maissa potentiaali on tietenkin Tärkeä asia tässä, kun puhutaan yli 500 miljoonasta ihmisestä, mutta yritykset kuitenkin kohtaavat paljon ongelmia siinä, että myytäisiin ja toimitettaisiin kaikille. Eli Alankomaissa esimerkiksi, jos haluaa toimia, pitää tuntea sitten Alankomaiden lainsäädäntö, ottaa huomioon logistiikkaan ja kieleen liittyvät ongelmat. Eli miten vaikka unkarilainen yritys viestii hollantilaisen kuluttajan kanssa. Ja kuten sanottiin, myös yksi, jossa puhutaan siitä, että pitää kunnioittaa alankomaiden lainsäädäntöä, jos ongelmia syntyy. Eli suuresta riskistä on kyse. Ja tähän liittyy monia melko suuriakin kustannuksia, erityisesti PK-yritysten osalta tällaiset kustannukset voivat osoittautua liian suureksi taakaksi. Lisäksi on hyvin tärkeää ymmärtää, että ehdotus ja lainsäädäntö maarajoituksiin liittyen ei saa olla sellainen, ettei tätä voida yhdistää muuhun lainsäädäntöön, joka on työn alla tällä hetkellä esimerkiksi sähköinen kauppa, sähköinen sisältö ja niin edelleen. Ihan konkreettinen esimerkki tässä on se, että maarajoitusehdotuksen yhteydessä aivan oikein sinänsä on velvollisuus myydä, mutta ei huolehtia lähettämisestä, vaan lähetys on sitten kuluttajan kontolla. Sähköisen kaupan osalta taas sanotaan, että – kuluttaja sellaisessa tapauksessa, että on joku ongelma tuottaa sen liittyen, niin silloin elinkeinon harjoittajan velvollisuus on huolehtia näistä lähetyskuluista. Eli tässä on ristiriitaa. Eli yhdessä tapauksessa kuluttaja huolehtii kuljetuskustannuksista ja toisessa elinkeinon harjoittaja. Eli tässä on tällaista ristiriitaa, joka hankaloittaa hyvän kokonaisuuden aikaansaamista. Minusta tuntuu, että tällä saralla on huolehdittava siitä, että ymmärretään, että maarajoituskysymyksessä on paljon hyvää tarkoitusta mukana, mutta kuitenkaan ei saa pelotella yrityksiä nyt, ettei lähdetä pelottelemaan yrityksiä, jotka eivät haluakaan lähteä tarjoamaan palveluita Euroopan laajuisesti, vaikka se olisi kuluttajalle ehkä eduksi. Yksi asia, jonka haluaisin ottaa esiin, on se, että komissio itse on sanonut, että elinkeinonharjoittaja voi kieltäytyä toimittamasta tiettyjen objektiivisten ehtojen mukaan. Ehkä tässä on myös ongelmia. Eli onko tämä melko rajallinen. Esimerkiksi tie, kielivaatimus ei ole tässä listassa ja ajattelisin siksi, että tässä on vähän nyt ongelmia edessä. Haluan sanoa suoraan siis, että on hyvä, että komissio haluaa puuttua tähän rerouting-kysymyksen. Euro Disney esimerkiksi tässä esimerkkinä sellaisesta, mitä Euroopassa emme voi hyväksyä – ostamisen, myymisen pitäisi olla helpompaa Euroopassa, mutta samalla meidän pitää olla tarkkana, ettei luoda sellaista lainsäädäntöä, jonka vaikutus lopulta on päinvastainen siihen verrattuna, mitä ajamme takaa. Kiitos. Kiitos. Kaija, liberaalien nimissä. Kaija Kallas. Mm, so, um, um, Tita regrets. Niin, Tita valittelee sitä, ettei hän päässyt paikalle tänään mutta kiittää esittelijä käydystä keskusteluista ja odottelemaan innolla tätä mietintöluonnosta. Hänellä on kuitenkin kysymyksiä komissiolle, jotain toivoa, että IMKO-mietinnössä voidaan käsitellä. Ensimmäinen koskee soveltamisalaa. Jos näitä ristikkäisviitteitä asetuksessa ei lue, niin johdantosan kappaleiden pohjalta vaikuttaa siltä, että audiovisuaaliset palvelut, kuten myöskin vähittäisrahoituspalvelut, ovat ainoat, jotka jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Mutta jos katsotaan taas artikla 1, kappaletta 3, siinä viitataan artiklan 2, kappaleeseen 2 palveludirektiivissä ja nähdään, että vain nämä kolme tyyppiä eivät jää soveltamisalan ulkopuolella, vaan myös terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Hän haluaisi tietää, onko jotain erityistä syytä sille, että komissio on kopioinut palveludirektiivin kaikki poikkeukset, ainakin jotkut niistä tulisi sisällyttää tähän. Toiseksi, vaikka hän ymmärtääkin, että sopimusvapauden vuoksi ei voida pakottaa rajoja ylittäviin toimiin kaikkia yrityksiä. Hän haluaisi tietää, millä tavalla monikansallisia yrityksiä voidaan kohdella, kun niillä on kansallisia internetsivustoja, jotka tarjoavat palveluja kansallisen markkinoille. Esimerkiksi yksi suuryritys kieltäytyy lähettämästä tuotteita rajojen yli vaikka se myy samaa, palvelu, samaa tuotetta useissa jäsenvaltioissa. Hän haluaisi, että tähän asiaan puututtaisiin. Esimerkiksi Amazon.destä ei voi ostaa Ranskaan tai päinvastoin. Samat tuotteet saman yrityksen myyminä ja yritys itse on Luxemburgista. Tässä on selkeä puute. Roma ykkösessä sitä lisäksi löytyy useita säännöksessä sanotaan, että tämä asetus ei siihen vaikuta. Komissio varmaan vahvistaa näin olevan asian laidan. Siitä kuitenkin syntyy kysymys siitä, pitäisikö meidän tarkastella Rooma 1 ja katsoa sitä, voidaanko mukauttaa sitä paremmin eh, online-elämään. Lopuksi haluaisin kysyä sähköisistä kirjoista ja niiden kansallisten eh, hintasäännösten jatkumisesta, kunhan ymmärtää, että tuomioistuin päätös on tehty tässä suhteessa ja sen tulkinta tämänhetkisissä tilanteessa on se, että miksi me emme voi muuttaa lainsäädäntöä. Jos komissio voisi käsitellä näitä kysymyksiä, niin ryhmä olisi oikein kiitollinen siitä ja odottaa innolla tätä työtä. Minulla on myös kommentteja omalta osaltani. Voinko esittää nekin vai myöhemminkö? Quite long. Minulla on melko pitkä puhujalista, eli voisitko palata myöhemmin? Um, Thank you. Kiitos. Dennis de Jong ei ole täällä. jolle Reda. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle, joka lähestyy hyvin laajalaisesti tätä aihetta. Kunnianhimoinen lähestymistapa on tässä tärkeä. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka todella voi tuoda lisäarvoa kuluttajillemme. Siksi on tärkeää, että etenemme todella kattavasti tässä nyt ja pyrimme antamaan kuluttajille jotain todella näkyvää parannusta niin, että rajojen yliostaminen muuttuu helpommaksi. Mielestäni liike-elämän puolelta huolet liittyvät enemmän ehdotuksen mahdollisiin muutoksiin kuin nykysisältöön. Kun puhutaan tavaroiden toimittamisesta, niin tämä on keskeinen asia tässä. On huolehdittava sitä, että passiivinen myyminen on mahdollista. Ei tämä sitä tarkoita, että on noudatettava kaikkien maiden lainsäädäntöä, josta kuluttajat tulevat, vaan että ihmiset voivat ostaa riippumatta siitä, missä oleskelevat ostohetkellä. Tässä puututaan jo melko moniin mahdollisiin huolenaiheisiin sellaisiin kohtiin, joissa asetus ehkä luo liikaa taakkaa. Ehkä sitä ei tarvitse kuitenkaan paljon tästä enää rajoittaa. En kyllä ollenkaan ymmärrä komission ehdotusta, että kategorisesti jätetään velvoitteen ulkopuolelle tekijän oikeusten alla olevat tuotteet. Tämä menee paljon pidemmälle kuin palveludirektiivi, joka jättää audiovisuaalipalvelut ulkopuolelle. Komissio on tehnyt paljon tutkimusta tässä kysymyksessä. Ja on todettu ensinnäkin, että tekijän oikeuksiin liittyvien tuotteiden osalta tämä on hyvin tavallinen ongelma, kun puhutaan maarajoituksista. Myös on nähty, että puolet maarajoituksista, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin, eivät liity luppiin tai maantieteelliseen alueeseen, vaan kyse on vain siitä, että yritykset, jotka näitä tuotteita myyvät, haluavat maksimoida oman hyötynsä. Toinen syy sille, että tekijänoikeus sääntöjen alaiselle sisällölle esitetään näitä rajoituksia, niin se haittaa tavallaan koko tätä asiaa, koska ohjelmistot ovat yksi asia, joka jäisi tämän kohdan alle, eli komission mukaan ilmestoihin liittyvät sähköisen kaupan, verkkokaupan tuotteet jätettäisiin tämän myyntivelvoitteen ulkopuolelle. Ja kuluttajan kannalta aivan erityisen turhauttavaa on se, että nämä palvelut eivät olisi mukana, kun kielletään tuo ohjaaminen toiseen maanversioon. Eli näin jouduttaisiin näyttämään kuluttajille, mitä on tarjolla, mutta sitten voitaisiin estää kuitenkin tämän palvelun ostaminen. Eli tämä on hyvin epärealistinen lähestymistapa, joka johtaisi turhautumiseen kuluttajien joukossa. Tämän tyyppisenkin sisällön pitää olla joko mukana tai ulkopuolella, mutta tällainen hybridilähestymistapa, että kielletään ohjaamasta eri maan versioon, mutta sitten myyminen voidaan kieltää, niin eihän tuossa ole mitään järkeä. Ei voida hyväksyä sitä, että tekijän oikeusantianalaisen sisällön myyminen jätetään kaikkien maarajoituskieltojen alle, koska pitäisi ehkä pohtia sitä, miten elokuvalla esimerkiksi – miten tämä vaikuttaa tämä asetus tiettyihin aloihin, kuten elokuvateollisuuteen. Olisi tärkeää myöskin tässä yhteydessä ymmärtää, että se syy, jonka komissio aikoinaan antoi, miksi videopelit tai sähköiset kirjat, tämän P3, jäisivät ulkopuolelle, artikla 4 ulkopuolelle, oli se, että odotettaisiin tekijänoikeuspakettia. No se on nyt esitetty, eikä siinä puututa mihinkään paitsi videoihin joita yhtiöt esittävät, mutta nyt pitäisi pohtia siis tarkkaan sitä, mitä jätetään tämän asetuksen ulkopuolelle. Kiitos. Seitsemän puheenvuoropyyntöä. Anna-Maria Pokkoratsa-Bilt ensin. Much I also uh, very much welcome the commission proposal to... Kiitoksia. Minä kannatan kovasti komission ehdotusta, jonka tavoitteena on poistaa online-myynnistä erilaisia rajoituksia ja tuen voimakkaasti Rosen ehdottamaa linjaa. Meillä on ehdottomasti huolenaiheita, jotka ovat hyvin perusteltuja ja, ja tarvitsemme juridista varmuutta ja selvyyttä. Sellaista lainsäädäntöä, joka toimii tulevaisuudessa hyvin. Minulla on muutama kysymys. Monet kollegat jo ottivatkin esille kysymyksen myyntivelvoitteesta, mutta ei velvoitetta toimia. Mitä merkitsee esimerkiksi, jos belgialainen yritys myy saksalaisille ja sen jälkeen toimittaa tuotteen Belgiassa ja tuotteessa on vika, kumpi kuluttajalainsäädäntö soveltuu, koska valitettavasti meillä ei ole yhteistä säännöstöä eikä täyttä kuluttajasuojaa yhtenäisyyttä. Toinen koskee maksutapoja. Jos kaikkia maksujärjestelmiä ei tarjota kaikille kuluttajille. Ruotsissa esimerkiksi meillä on oma maksujärjestelmämme, jota varmasti ei tunneta Italiassa ollenkaan, niin miten äh, tämä saadaan toimimaan? Asiat vaikuttaa tekniseltä, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joista ihmiset ovat huolissaan, jos maksujärjestelmä ei hyväksytä, sitä voidaan, voiko sitä velvoittaa tarjottavaksi. Ja samalla myös maksuista. Millä tavalla torjutaan online-maksuihin liittyviä petoksia, jos mitään ihmistä maksusta ei voida kieltäytyä. Toinen kysymys koskee sitä, mitä Anneli täällä mainitsi viallisten tuotteiden kuljetuskustannukset. Mitä tapahtuu, jos tuo tuote on viety toisen jäsenvaltioon? Kumpi, mikä lainsäädäntö silloin soveltuu? Jos vaikka tuote viedään Saksasta Kreikkaan, niin kuljetuskustannuksethan ovat silloin huomattavasti suuremmat. Arvostaisin siis kovasti sitä, jos komissio voisi antaa hyvin konkreettisia vastauksia näihin konkreettisiin kysymyksiin, joita tuhannet yritykset kysyvät tällä hetkellä ja kuluttajat myöskin. Ja sitten itse tästä soveltamisalasta olen todellakin samaa mieltä siitä, että mm, kopioidaan suoraan palveludirektiiviä. Se ei sovi tähän. Me olemme keskustelleet kovin niistä rajoitteista ja ongelmista, jotka tähän liittyvät ja siihen, että mm, palveludirektiivi ei sisällä sosiaalipalveluita ja terveyspalveluita. Minusta jos me ehdotamme jotain uutta, meidän tulisi ottaa oppia aiemmista virheistä. Ja ehdottomasti haluaisin nähdä tässä laajemman soveltamisalan tälle asetukselle. Kiitoksia. Andreas Schwab. Andreas Schwab. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin tuoda vähän lisää intoa tähän keskusteluun, tähän ehdotukseen liittyen, koska alun perin, jos ajatellaan maarajoitusdirektiiviä ja ihan muita digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyviin direktiiviin, tässä on läheinen yhteys, hieno säätö on tarpeen, mutta EPP-ryhmänä – Rosatun ja Anna Karatsabilt jo viittasivat tähän. Me haluamme, että sisämarkkinat ovat yhtenäiset ja kaikki Euroopan unionin kansalaiset voivat samoin tavoin nauttia sisämarkkinoiden eduista. Maarajoitus ehdotus on vähän hankalampi, koska todella on monia oikeudellisia ongelmia tässä ehdotuksessa ja yhteyksissä muihin. Ensin tärkein asia. Minusta todellakin helpottaisi kansalaisten ja kuluttajien elämää, jos voitaisiin tehdä niin kuin ranskalaiset naapurit keelissä. Tulen keelistä ja siellä on yksi hyvin tärkeä jossa ranskalaiset käyvät valtavasti ostamassa. Ja yli rajan, jos ajavat autolla, voivat ostaa edullisesti, mutta netissä – eivät voi tätä palvelua käyttää. Tämä ei voi olla meidän käsityksemme digitaalisesta maailmasta. Tässähän pyritään nyt huolehtimaan siitä, että kuluttaja, siis ei fyysisesti autolla, mutta muuten pääsee rajan yli kauppaan ja silloin voidaan käyttää sen maan oikeutta, jossa elinkeinon harjoittaja on. Ja nyt pyritään muuttamaan Rooman yhden asetusta. Hyväksytäänkö tämä nyt, että annettaisiin sen maan oikeuden päteä, jossa elinkeinonharjoittaja on? Kuluttajalla on sama oikeus, joka saa sitten sopimuksen mukaisen tuotteen. Enkä näe Kaija Kallaksen ongelmaa tästä, että pitää olla – mahdollisuus palauttaa tuote ilman kustannuksia. Mutta nämä ovat kysymyksiä, joista keskustelemme paljon edelleen ja kiistelemmekin. Mutta puheenjohtaja, jos jätetään huomiota oikeudelliset ongelmat, niin tässä on kyllä paljon kysymyksiä, jotka helpottaisivat kuluttajien elämää. Jos automaattisesti ei päästä ohjaamaan toiseen version, niin sellaiset sivustot, jotka näyttävät nyt Euroopan laajuiselta, ovat tulevaisuudessa todella Euroopan laajuisia myös hintojen osalta. Ja sitten artikla 4. Tässä on tällainen tietty oikeudellinen rakenne, mutta mielestäni tämä kuitenkin tuo kuluttajille enemmän, kun katsotaan, miten neuvostossa on hankala saada yhtenäiset kuluttajaoikeudet. Toivon, että tämä asia saadaan hoidettua lähiaikoina, mutta tärkeää on, että painostetaan myös neuvosta, esitetään, miten voidaan vähän käyttää lisäpainostuskeinoja. Koretsa on oikeassa siinä, että maksumahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Kaikki asiat on otettava nyt huomioon, mutta toivon, että näin saamme kuitenkin hyvän lopputuloksen aikaiseksi. Kiitos oikein paljon. Evelyn Gebhardt. Niin, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin hyvin selkeästi sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että tämä ehdotus on lopulta pöydällämme, koska kansalaisille on syntynyt paljon ongelmia viime vuosina ja meidän on huolehdittava tämän asian tulevaisuudesta. Siksi on hyvä, että tämä ehdotus on saatu, siinä on paljon ihan hyvää mukana. Ja minäkin haluaisin vähän myönteisemmin suhtautua, kun muutama puhuja, joita olen aikaisemmin tänään kuullut. Nyt on sellainen käsitys syntymässä, että tässä on pelkkää ongelmaa tarjolla. Ei vaan hyvä, että puututaan tähän asiaan. Artikla kolme esimerkiksi on tässä tärkeä kysymys. Se, ei voida automaattisesti ohjata toisen version, on hyvin tärkeä. Asia, johon suhtaudumme tässä eri tavoin, on tämän direktiivin soveltamisella. Palveludirektiivissä, tämä minun on sanottava, jotkut alat jätettiin ihan hyvistä syistä ulkopuolelle. Siksi, että tiettyihin aloihin liittyy erityispiirteitä, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, uhkapeli ja muut. Meidän pitäisi varmasti edelleen ymmärtää, että tällaiset poikkeukset ovat ihan sallittavia myös maarajoitusten osalta, jos samantyyppisiä tyyppisiä poikkeuksia on tässä, niin oikeusvarmuuskin on parempi kuin että välillä joudutaan katsomaan, että maajaroituksissa on tämä poikkeus palveludirektiivissä toinen. Tässä pitäisi olla nyt varovainen lähestymistavan osalta. Siksi pitää, ehdottaisin, että pidetään tuosta aikaisemmasta kiinni. Tietenkin on huolehdittava siitä, että palveludirektiivi tietenkin luotiin aikana, jolloin sanoisinko televiestintämarkkinat olivat toisenlaiset kuin tänä päivänä. Ja kaikki palvelut, joita nyt saa netistä, olivat silloin vielä vieraita. Eli meidän pitää katsoa tätä kysymystä hyvin tarkkaan. Julia Reeda on tässä aivan oikeassa, jos haluaa ohjelmistoon ostaa, niin totta kai haluaisin, että se on mahdollista myös täällä Brysselissä, vaikka biosoite olisi vaikka Saksassa minun osaltani. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita meidän pitää hyvin tarkkaan vielä katsoa. Eli miten nämä poikkeusasiat voidaan järjestää? ei ehkä välttämättä voida sataprosenttisesti noudattaa sitä tällä saralla, mitä palveludirektiivissä on, mutta muiden kysymysten osalta pitäisi siitä kyllä kiinni ja mielelläni todella toivoisin vähän lisää innostusta kuulevani tulevista puheenvuoroista, koska tämä on todella myönteinen seikka kuluttajien kansalaisten kannalta. Haluamme antaa heille mahdollisuuden todella hyötyä yhtenäismarkkinoistamme Euroopassa ilman. Ja tämä on ihan selvää ilman, että yritykset pakotetaan myymään Euroopan laajuisesti, mutta ne, jotka haluavat myydä myös toisella, pitäisi pakottaa siihen, ettei voida syrjiä. Tämä on oikea tie. Siksi olen iloinen siitä, että tähän työhön päästään. Kiitos, Roosa. Grapini. Vicky, uh, nu știu cum o să răspund cerinței lui Evelin să fim euforici. Uh, pentru... En tiedä, voinko olla tässä yhtä innokas kuin Evelyn, sillä tiistaina kävimme keskustelua verkkokaupasta. Olin siinä moderoijana ja elinkeinoelämän edustajien huolet ovat juuri niitä, jotka tästä löytyvät. Tilastot eivät näytä hyvältä. 18 prosenttia on tämä luku, joka otetaan jatkuvasti esille. Ja olen ilahtunut siitä, että Pascal otti osaa tähän keskusteluun. Nyt saimme kuulla sen, mitä tuolla kentällä olevilla on sanottavaa. PK-yrityksistä vain 7 prosenttia on mukana rajoitettavassa kaupassa. Jotkut näistä luvuista ovat kyllä todella hätkähdyttäviä. Luonnollisesti asetus on hyvä, varmasti siellä saadaan hyvää aikaiseksi. Ilman sitä meillä olisi riittävästi sääntöjä. Eli näin meidän täytyy myös samalla lisätä myös kuluttajien ja myyjien välistä luottamusta. On puhuttu takkuvuista, harmonisoinnista. Kun tänään puhutaan takuista ja lainsäädännöstä, olemme myös puhuneet siitä, tai siis meidän kokouksemme osallistujat puhuivat siitä, että verkkokauppa. Siellä saattaa välillä myydä myös ö, väärennettyjä tuotteita ja tätä on vaikea torjua. Olemme sanoneet tämän usean otteeseen. Jos komissio jälleen kerran tarkastelee sitä, mitä nämä poikkeukset ovat. Meillähän on ollut erilaisia kantoja tässä sen suhteen, mikä tämän asetuksen soveltamisala pitäisi olla. Meidän täytyy kuitenkin lisätä kuluttajien luottamusta verkkokauppaan ja rajoja ylittävän sellaiseen. Meidän täytyy myös parantaa pk-yritysten tilannetta. Tilanne on tällä hetkellä 7 prosentissa. 7 prosenttia näistä yrityksistä käy rajoittaa verkkokauppaa. Meidän täytyy siitä syystä harmonisoida sääntöjä ja madaltaa kustannuksia, jos me haluamme verkkokauppaa lisätä. luonnollisestikaan henkilö ei halua ostaa verkkokaupasta, jos hän eh, joutuu lähettämään tuotetta ympäri Eurooppaa sen jälkeen, kun se on osoittautunut vialliseksi. Mikä on siis se lainsäädäntö, joka koskee rikkomuksia? Ja tämän lainsäädännön avulla, näiden lakien avulla, meidän täytyy saada aikaiseksi oikea tasapaino, jos otetaan huomioon elinkeinoharjoittajien ja ostajien edut molemmat – Haluaisin myös kysyä komissiolta, ja luotan tässä suhteessa esittelijä. Haluaisin tietää komissiolta, että voiko se varmistaa, että tämä asetus tarjoaa lisäarvoa ja että se on yhdenmukainen direktiivin kanssa, joka koskee verkkokauppaa. Muussa tapauksessa tästä syntyy vain lisäbyrokratiaa. Minusta meillä myös puuttuu luottamus verkkokauppaan yleisesti ottaen. Kiitoksia. Kaja Kallas, please. Uh, thank you. Uh... Kiitos. Minusta on hyvin tärkeää ymmärtää, että tässä on kaksi puolta, yrittäjän ja kuluttajan. Yrittäjän kannalta meidän on todellakin katsottava sitä, miksi yritykset haluavat maarajoituksia käyttää – ja jos niinkään kuin syyt ovat olemassa, niin yritykset löy- pyrkivät löytämään edelleen tapoja maarajoitusten toteuttamiseen. Muutenhan ei ole mitään järkeä, kyllähän jokainen yritys haluaa myydä mahdollisimman paljon, mutta maarajoituksia käytetään tietyistä syistä. Ja loppujen lopuksi on kaikkien osapuolten etujen mukaista sekä yritysten että kuluttajien, että saadaan parempi pääsy palveluihin ja tuotteisiin – ja mobiilimaksut esimerkiksi sovellukset helpottavat sekä myymistä että ostamista. Meidän on ymmärrettävä, miksi yritykset pelkäävät kaupankäyntiä kuluttajien suuntaan muista jäsenvaltioista. Keskeisin huolenaihe on se, että pitää noudattaa kyseisen jäsenvaltion sääntöjä, siis asiakkaan jäsenvaltion sääntöjä, merkinnät, ympäristölainsäädäntöä ja niin edelleen. Eli meidän pitää kyllä katsoa passiivisen myynnin sääntöjä, eli passiivinen myynti silloin yrityksen säännöt, ei kuluttajan, koska kuluttaja tulee sinne nettisivuille ostamaan, mutta kuluttajan kannalta on oltava selvää se, mitkä ovat oikeudet ja mitkä velvollisuudet. Joskus verkossa ostaminen on hyvin nopeaa, klikkaa vaan – sitten sinne maksuvälineen yksityiskohdat ja sitten ei saada oikein tietoa siitä, mitä tapahtuu, jos tuotteeseen liittyy joku ongelma. Joten kuluttajan todellakin täytyy saada tieto jo ennalta, ennen kuin hän maksaa tuotteesta. Pari pikkuseikkaa vielä, kuten aikaisemmin sanoin, en oikein ymmärrä, miksi kuljettaminen, lähettäminen jätetään ulkopuolelle. Kun ajatellaan kaikkia nettisivuja, joita kuluttaja käyttää, niin tämä on tärkeä kuluttajan kannalta. Toinen asia. Meidän on huolehdittava siitä, ettei syrjitä puhelinnumeroiden pohjalta, koska jos verkkovierailu, maksut poistuvat, kännykkää käytetään yhä enemmän, eikä sen pohjalta voi syrjiä. Kiitos. Pascal. Vielen Dank, Vicky. Kiitos paljon, Vicky. Kollega Gebhardt kannusti jotain tekemään ja minä toimin aina Gebhardtin ohjeiden mukaan. Ja minä todellakin haluaisin nyt mainostaa. Toivoisin, että kun tällaista maarajoitusasiaa tässä nyt käsittelemme, puhuisimme markkinoista joita ei kuitenkaan vielä oikein ole. On hyvä, jos EU lähtee luovasti luomaan sellaista, jota ei vielä ole. Tästä hyötyvät sekä kuluttajat että yrittäjät. Meillä on digitaaliset markkinat, joilla potentiaalia on mahtavasti. Eli jos euforisesti tässä pitäisi toimia, kuten kollega Schwabkin sanoi, todella puhuisin sen puolesta, että näissä – digitaalisissa kysymyksissä ei pitäisi aina ajatella vanhoja asioita, vaan ajatella rohkean luovasti, jotta todella saadaan luotua jotain uutta hienoa. Tämä johdannon omaisesti, kollegan kehotuksen mukaisesti, mutta sitten tietenkin on tässä heikompiakin seikkoja. Maarajoitusten yhteydessä on kyse myöskin siitä, mitä oikeutta sovelletaan sisämarkkinoille, on myrkkyä, jos yrittäjä joutuu jatkuvasti pohtimaan, minkä oikeuden mukaan myy tuotetta tai kuluttaja ostaa. Silloin ei luoteta markkinoihin, vaikka se olisi kiperästi välttämätöntä, että voitaisiin edistää toimintaa yhtenäismarkkinoilla. Maarajoituksiin liittyen on olemassa tällainen ajatus, että sovellettava oikeus on se, joka elinkeinonharjoittajalla on, jos hän myy ulkomailla olevalle kuluttajalle, mutta ei toimita sitä. Eli tavallaan jaetaan nyt tämä ajatellen kuluttajan oikeutta Roma ykkösen mukaan – eli ostajan ja myyjän väliset oikeudet. Eli jos ajatellaan kännykkäkauppiasta saksalaista, joka myy Portugaliin kännykän portugalilaiselle kuluttajalle, koska noudatetaan sitten Saksan sääntöjä, koska ei ole pakko toimittaa tätä tuotetta Portugaliin asti. Tämä on mielestäni, omasta mielestäni nyt vähän kyseenalaista. Olisiko komission mukaan todella niin, että Saksan oikeutta näin noudatettaisiin? Jos näin on, niin silloin olisi ero sen välillä, mm, kun on kuluttajia, joka pyytää toimittamista tai kuluttaja ottaa vastaan tämän tuotteen Saksassa. Eli tässä olisi eri lainsäädäntö silloin voimassa. Ja tämä erilaisuus on todella myrkkyä sisämarkkinoille, niin kuin sanoin. Miten komissio tähän suhtautuu? Minulla olisi melko yksinkertainen ehdotus siitä, miten tämä asia voitaisiin korjata. Harmonisoidaan kaikki tämä lainsäädäntö. Tämä liittyy minun mietintöni ja digisisältöön. Eli jos olemme niin rohkeita, että saamme käyttöön täysharmonisoinnin, silloin näitä ongelmia ei enää ole, eikä tarvitse asianajan kanssa olla yhteydessä aina. Olen entinen asianajaja, ehkä tässä tuhoan vähän asianajajien bisnestä, mutta ei tarvitse siis asianajajalta kysyä ennen kuin uskaltaa kännykän ostaa. Faboset ja muut kollegat ovat ottaneet tämän asian monet kerrat esiin. Tämä toimituskustannuskysymys myös palautustapauksessa on asia, joka pitää selvittää, jottei kuluttaja maksa tuplasti puheenjohtaja pyytää keskeyttämään jo tai lopettamaan puheenvuoron, mutta toivoisin, että kollegat huolehtivat siitä, että saadaan ainakin selkeät yksinkertaiset säännöt. Kiitos. Yeah, thank you, Chairman. Uh, I'll be brief. I'll be... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti. Kuten täällä jo mainittiin, minun kotimaassani Tanskassa tämä on oikein kuuma peruna. Esitän nyt sitten loppukommenttini tanskaksi, koska tätä kuuntelevat myös tanskalaiset. Kiitos. Se on... Minä en voi näin ollen kuin sanoa, että olen samaa mieltä edustaja Schwabin kanssa, koska se, mikä tässä nyt on tärkeää, että se, että jotakin on tapahtumassa. Se on myönteistä keskustelun täytyy keskittyä siihen tosiasiaan, että meidän pitää selittää kansalaisille, että tässä on todella kyse hyvästä asiasta, jos meillä on varantoja talousmaailmassa, yritysmaailmassa, niidenkin täytyy ottaa tämä huomioon. Niin kuin edellinen kollega sanoi, tämän pitää olla hyödyllistä, edullista kummallekin osapuolelle, siis yrittäjille ja kuluttajille. Kehotan siis kaikkia toimimaan siten, ettei tästä syntyisi mitään uutta konfliktia, vastakkainasettelua yritysmaailman ja kuluttajien välillä, koska en usko, että tässä nyt on kyse mistään todellisista, konkreettista, suurista eroista. Markkinoiden pitää ryhtyä toimimaan mahdollisimman nopeasti, koska se on kaikkien etujen mukaista. Meidän täytyy keskittyä, meidän täytyy keskittyä toiminnassamme velvoitteisiin, sitoumuksiin, koska niin kauan kun ei ole mitään jakeluvelvoitteita, niin kuin tilanne on tällä hetkellä, meidän pitää tarkastella tilannetta yritysmaailman vinkkelistä, mitkä ovat heidän, niiden velvoitteet. Jotkut kohdat ovat myönteisiä, niitähän voisi ottaa esille lukuisia, mutta meidän täytyy todellakin pitää tiukasti mielessämme, että tässä on kyse viime kädessä myönteisestä asiasta ainakin kuluttajille. just taking a view on whether or not we wait. Pohdin, otammeko nyt komission vai siirrymmekö heti äänestämään. 10.30 käsittääkseni piti äänestää. 10.30 ja joten komissio. Comes the commission. I have the 112. Uh, thank you, Chairman. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä. Paljon kysymyksiä esitetty, pyrin vastaamaan niihin, sikäli kun kykenen. Ensinnäkin, ensi, äh, tämä ehdotus on ensiaskel kohti sitä, että yhdistetään elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien edut. Olen kuullut sanottavan, että tarvitaan ehkä lisää harmonisointia muilla alueilla. Komissio ei ole tähän ryhtynyt, koska jos me tätä tietä menisimme, niin silloin pitäisi katsoa AEV-säännöksiä, jotka vaatisivat yksimielisyyden neuvostossa. Ja se saattaisi olla erittäin pitkän aikavälin projekti. ALV-kysymys on siis erikseen ja olemme esittäneet ehdotuksen siitä, missä tällä hetkellä mennään. Toiseksi puhutaan soveltamisalasta. Esittely on maininnut sen muutama kohta minun puoleltani. Haluaisin muistuttaa sen, että terveydenhoito on jätetty palveludirektiivin ulkopuolelle. Edustaja Gebhardt varmaan sen muistaa hyvin. Ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet potilaiden oikeusdirektiivin, joka merkitsee sitä, että meillä on jo tässä suhteessa säännöstö. Toinen ala, joka mainittiin, on liikenne ja kuljetus. Meillä on säännöstö, joka koskee ilmailua, maakuljetuksia. Ainoa, joka puuttuu, on rautatie. Ja vuonna 2017 alussa komissio alkoi esittää ehdotuksen, joka nimenomaan liittyy tähän yhteiseen kuljetuspolitiikkaan. Televiestintäalue mainittiin. Uusi televiestintäpaketti julkaistiin 14.10., jossa käsitellään sähköistä viestintäsäännöstöä. Artiklassa 19 on myös sitä kohtevat erityissäännökset. Eli pyytäisin teitä katsomaan näitä aloitteita, jotka ovat jo tulossa tai jotka on juuri julkaistu. Tekijänoikeudet. Tietysti tämä on tärkeä keskustelu. Olemme ymmärtäneet, ja teidän puoleltanne on paljon äh, kysymyksiä sen suhteen, että näiden tekijänoikeuskysymysten pitäisi olla tässä esillä, mutta olemme tässä suhteessa todenneet, että tarvitsemme hieman lisäaikaa. Tarkistus on kahden vuoden kuluttua. Ei sen takia, että haluaisimme jotenkin vältellä tätä asioita, mutta jos katsotaan sähköisiä kirjoja, videopelejä tai muita sähköisiä tuotteita, niin kaikki markkinoilla ovat erilaisia. Emme voi tarjota vain yhden koon ratkaisua kaikkeen, koska sidosryhmien intressit ovat myös tärkeitä. Siitä syystä meidän mielestämme tähän pitää kuluttaa lisää aikaa, eikä ratkaista asiaa nyt tämän ehdotuksen puitteissa. Toinen pääkohta, esittelijä otti sen myös esille, se koskee sopimusvapautta artikla 4 direktiivissä tässä ehdotuksessamme. Artikla 4 on meille tämä perustavanlaatuinen ehdotus tässä, eh, tässä se on nimenomaan se avainsäännös. Kyseessä on asia, jossa haluaisimme laajentaa sisämarkkinoita. Jotkut sanovat, että tämä markkinoita ei ole. Ei. Teidän pitää tietää se, että 35 prosenttia ainakin kerran vuodessa matkustaa kautta Euroopan unionin. 16 prosenttia ovat mukana rajoilettavassa kaupassa, vaikka olettaisin ei olevan paljon enemmän, 8 prosenttia yrityksistämme toimivat rajoja ylittävästi. Luvut ovat erittäin matalia. Eli meidän täytyy ottaa huomioon elinkeinoharjoittajien kustannuskysymykset, käytännön kysymykset ja mielellämme katsomme tätä lisää. Mutta samalla myös kuluttajat odottavat, että yhtenäismarkkinat internetissä toimii. Tässä suhteessa meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, että eivät kuluttajat turhaudu. Jotkut ovatkin on maininneet esimerkiksi autovuokrauksen tai tällaisen lomaviettokylän Ranskassa. Sitä oltiin valtavan kiinnostuneita. Komissio on jo tähän puuttunut. Sitten elinkeinoharjoittajille mm, käytännön kysymykset. Me olemme sitä mieltä, että meillä ei tulisi olla mitään velvoitetta myydä rajoja ylittävästi. Komission mielestä tämän ehdotuksen ei pitäisi sisältää sitä, että viallisten tuotteiden kohdalla olisi palautusoikeus rajoja ylittävästi. Eli Bulgaria ja Alankomaiden välillä ostaa jotain Bulgariasta, vie sen Alankomaihin – Pitäisikö elinkeinharjoittaja järjestää jotain rajoja ylittävää? Ei. Jos rajoja ylittävää toimia äh, myynti ei ole, niin silloin ei myöskään tämä palautusta. Nimenomaan elinkeinoharjoittaja voi tässä tapauksessa päättää, miten toimii. Päättäisin tähän. Meidän lähtökohtamme siis on se, että elinkeinoharjoittaja maa on se maa, jonka säännöstöä sovelletaan. Ja me odottamaan keskustelua. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan varmasti palaamme keskustelemaan tästä aiheesta ja varmaankin esittelijän pitäisi saada puheenvuoro myös, mutta meillä on aika loppumassa, eli jos vain sopii, en halua estää sinänsä tai rajoittaa tässä, mutta ihan halua kiitellä, no selvä. Anteeksi, minulla ei ole nyt aikaa vastata, mutta ensinnäkin kiitokset. Oikein paljon kiitoksia. Hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta olen kirjannut ihan kaiken muistiin. Toivottavasti Vicky, meillä löytyy aikataulusta tilaa keskustella lisää, koska kaikki näkevät, miten tärkeä kysymys tämä on ja samalla hankala. Kuten kaikki näette, tarvitsemme aikaa. Todella painottaisin jälleen sitä, että kukaan ei halua tässä liikaa nyt kiirehtiä, koska tämä on niin tärkeä asia meille. Tämä tekijänoikeussisältö aikataulua on venytetty, meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä. Toivottavasti Viki löytyy muitakin ajankohtia keskustella hyvin perusteellisesti ilman tällaista aikapainetta. Kiitos. Kyllä, aikaa löytyy. Meillä on 10 minuuttia ennen äänestyksiä. Meillä on komission esitys delegoiduista säädöksistä, jotka liikkuvat e call-automaattiseen hätäpuhelujärjestelmään, 112-järjestelmään, eli pyytäisin vähän hiljaisuutta tänne saliin, koska hätäpalvelut liikenne, liikenneonnettomuuksien yhteydessä on todella vakava aihe. Ja voisinko antaa puheenvuoron Barbara Bonvissille? Barbara, voisinko antaa kuuden minuutin puheenvuoron? Good morning everybody. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Olen valmistellut PowerPoint-esityksen ja nyt ymmärsin, että meidän täytyy puhua nopeasti. Haluaisin siis viitata vain tähän. Te saatte tämän nettisivustollenne. Eli vain muutama sana itse asiasta. Me olemme jo harjoittaneet tämän päätöksen Sisältöä se teksti julkaistiin äh, toukokuussa 2015. Meillä on täytäntöönpanosäännös ja nyt esittelemme teille delegoidun säännöksen. Olemme kuulleet tästä hyvin laajapohjaisesti erilaisia jäsenvaltioiden sidosryhmiä ja olemme tehneet läheistä yhteistyötä teidän kanssanne eri kokousten avulla, joita IMCO-sihteeristö on järjestänyt, ja koska tietosuojanäkökulmat ovat olemassa tässä ehdotuksessa, olemme myöskin keskustelleet asiasta Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa, kuten myöskin artikla 29 työryhmän kanssa. Kun puhutaan itse sisällöstä, meidän tavoitteemme ja se, millä tavalla tämä delegoitusäännös on, on luonnosteltu, varmistaa, että meillä on korkean tason suoja. Samalla pyritään myöskin rajoittamaan sitä taakkaa, joka kohdistuu valmistajiin. Meidän viitekohtanamme on ollut täysi törmäystesti, johon automyyjät jo velvoitetaan, mutta haluamme myös varmistautua siitä, että katetaan myös oikean maailman törmäys olosuhteet, jotka ovat vielä haastavampia kuin tällainen tavallinen törmäystesti. Meillä on myös e-call-järjestelmän automaattisen käynnistyksen tarkastelujärjestelmät, joka on tietysti äärimmäisen tärkeää, että tämä järjestelmä olisi tehokas. Meillä on myös liite, saattanette muistaa, joka oli keskusteluiden aiheena kun puhuttiin myös kolmansien osapuolten palveluiden käytöstä, jotka vapaaehtoisesti saattaa äh, ottaa käyttöön, ja 112-palvelut. Meidän täytyy varmistautua siitä, että siinä tapauksessa, että kolmansien osapuolten järjestelmä ei toimi, niin 112-järjestelmä käynnistyy automaattisesti, mutta vain, että yksi järjestelmä toimii kerrallaan. Automaattinen käynnistysjärjestelmä on käyty laajapuolista keskustelua siitä, pitäisikö e-callin käynnistyä vain tyypillisissä törmäystestiolosuhteissa, vaan myös, vai myös tapauksissa, jotka eivät niitä muistuta, tai myös sellaisissa tapauksissa, jotka eivät ole niin vakavia. Olemme olleet sitä mieltä, että e-call-järjestelmän tulisi toimia myös muissa tilanteissa, mutta tähän emme pyydä mitään laajapohjaista testiä, vaan vain valmistajien lausunnon siitä, että he ovat ottaneet huomioon nämä mahdolliset muut tapahtumat. Sitten meillä on yhteensopimusvaatimuksia, paikannusjärjestelmän käyttö, EGNOS ja Galileo. Jonkun verran keskustelua on käyty myös siitä, pitäisikö sisällyttää säännöksiä jotka koskevat katsastusta ja teknisiä tarkastuksia. On päätetty, että järjestelmällä pitäisi olla testaava toiminto ja varoituks pitäisi tulla silloin, kun se ei toimi. Emme kuitenkaan ole ottaneet käyttöön täysipohjaista teknistä tarkistusta, koska oikeusperusta ei sille löydä. Saattaa olla, että tulevaisuudessa pohdimme sitä, onko, pitääkö katsastusdirektiiviä laajentaa kattamaan e-call-järjestelmä ja sitten siihen liittyvät säännökset otetaan ne esille myös tyyppihyväksynnässä. Yksityisyys- ja tietosuoja liite. Erittäin haastavaa meille, koska ensimmäistä kertaa lainsäädännössä käsitellään tämänkaltaisia asioita. Eikä varmasti se ole ainoa kerta. koska tällaista tarvitaan ehdottomasti tulevaisuudessa. Toivottavasti kaikki on mennyt oikein tähän mennessä. Kuten totesin, olemme jo hyödyntäneet asiantuntijoiden antamia neuvoja tietosuoja alalla. Poikkeuksista voidaan todeta, että yhteispäätöstekstissä on jo joitakin poikkeuksia, ainoat poikkeukset, jotka meillä on tässä suhteessa otettu esiin, ovat esitetty. Ja jos kukaan ei mitenkään vastusta tätä, niin ehkäpä julkaisu voisi tapahtua joskus marraskuussa. Kiitoksia. Halka Schenlöver. Halka Schenlöver. A komisi za prezentaci. Ja potřebuji pouze dvě minuty. Kiitos oikein paljon. Kiittäisin komissiota tästä alustuksesta. Parissa minuutissa voisin esittää kantani parlamenttia neuvosto pyysivät komissiota huolehtimaan yksityiskohtaisista teknisistä säännöistä, jotta 112 ICOL-järjestelmä saadaan täysin toimintaan. Tärkeää oli ajatella myös yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa. Kuten jo mainittiin, tämä delegoitu säädös puuttuu moniin teknisiin kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä – e hätäpuhelujärjestelmän osalta. Olen esittelijä, mutta valitettavasti komissio ei hyväksynyt tekstiä 9. kesäkuuta, eli miksi oli yli kolmen kuukauden viive? Toinen kysymys oikeudellisesta yksiköstä minulle on kerrottu, että siellä on sellainen termi, joka ei ole oikein sopiva – en puhu tästä sen enempää, mutta oikeudellinen yksikkö ottaa komission vastaavan yksikköön yhteyttä, että tämä termikysymys voidaan selvittää. Lainsäädäntöprosessin aikana sovimme, että tämä 112 perustainen EKn hätäpuhelujärjestelmä on hätätilanteisiin liittyvä järjestelmä. Siksi järjestelmän on oltava sataprosenttisen luotettava Olemme myös sitä mieltä, että järjestelmän on oltava todella täsmällinen. Kaikkien välineiden pitää olla todella hyvin toimivia. Lisäksi säännönmukaisia tarkastuksia vaadimme. Eli toivottavasti tässä esityksessä nyt huolehditaan siitä, että on riittävä riittävä vaatimustaso, jotta tämä järjestelmä voi olla luotettava ja toimiva. Lopulta haluaisin kiittää kaikkia kollegoita. Kiitos kollegoille meidän valiokunnastamme, samoin TRAN-valiokunnan ja LIBE-valiokunnan jäsenille. Haluaisin myös kiittää sihteeristön jäseniä, jotka ovat auttaneet valtavasti tämän työn aikana. Kiitos. Haluaako joku vielä kommentoida? Minulla olisi yksi kommentti hiukan huolissani. Ehkä en ihan ymmärtänyt täysin, mitä sanoitte tällaisista onnettomuuksista, jotka eivät ole vakavia. Selkeästi, jos on vakava onnettomuus, niin silloinhan IK-hätäpuhelujärjestelmän pitäisi käynnistyä. Jos taas törmä ostoskärryihin tai joku vähän aikaa sitten esimerkiksi törmäsi takaa minun autoni melko pienellä nopeudella. Tämän ei pitäisi käynnistää hätäpuhelun järjestelmää, automaattista järjestelmää, koska jos näin käy, niin silloinhan hätäpalveluun tulisi puheluita valtavasti ja silloin ei ehkä pystytä vastaamaan kaikkiin. Eli todella haluaisin huolehtia siitä, että tämä on nyt asetettu oikealle tasolle jättää on kunnollinen järjestelmän testaus ennen kuin se otetaan käyttöön, koska jos se asetetaan liian alhaiselle tasolle, niin silloinhan sillä voisi olla myös vaikutuksia, että se on hengenvaarallinen järjestelmä. Voitteko selittää tuota vähän lisää? This is one of the issues which have... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Niin, tästä on todellakin keskusteltu. Kaikki ovat teidän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän tulisi välttää tarpeettomat soitot. Tämä löytyy siis liitteestä viisi. Ja valmistajien täytyy osoittaa, että meillä on sellainen strategia, jossa varmistetaan se, että perusteettomia soittoja vältetään. Sen Lovan kommentit. Kiitoksia kovasti teidän yhteistyöstänne ja kiitoksia kollegoiden yhteistyöstä tämän prosessin ajan. On totta, että olemme hieman viiveellä liikenteessä mutta tämä on haastavaa ja meille asetetut aikarajat ovat aika tiukkoja. Olemme kuitenkin melko luottavaisia sen suhteen, että koska luonnos esitettiin jo joku aika sitten ja soveltaminen tulee voimaan vasta vuonna 2018 ja koskee uusia ajoneuvoja, niin tässä on meidän mielestämme riittävästi aikaa teollisuudelle mukautua. Selvä, kiitos oikein paljon aivan täysin aikataulussa tai minuuttia ennen aikataulua siirrytään äänestämään. Erityisesti jos löytäisin nyt esityslistani. Voting on the opinion. Aiheena on We're voting on the Zulu. lausunto. We are voting. Thank you. Kiitos. Äänestämme Sullon lausunnosta. Verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla. Kiitos Marko. Ja heti kun kaikki istutuvat, Voimme lähteä liikkeelle. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää Hylätty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 182 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 183 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty mielestäni, mutta tarkistetaan. Okay. Close. False. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kaksi, nolla puolesta vastaan tyhjää hylätty, 222 puolesta vastaan ty- tarkistetaan. passes. Comp- hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 239 puolesta vastaan tarkistetaan. Hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Fools. Hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. close. Passes. Hy- hyväksytty. Hyväksytty. It's closed anyway, but it has passed. Äänestys on päättynyt, mutta se on hyväksytty. Jos kone ei toimi, niin lasken erikseen äänenne. 241 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Passes. Hyväksytty. Kompromissi 11. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 247 ja 248 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Compromise. Tarkistan tässä vain kompromissi 12 käsittääkseni seuraavana. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13, kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantason kappale kappale 4, 47 tarkistuspuolesta vastaan tarkistetaan. No, that falls. Oh, sorry, Rosan. Okay. Sorry. Anteeksi, hetkinen. Otetaan tuo nyt uudestaan. Tarkistus 47, koneäänestys. One more person. Vielä yksi ääni. One more person. Yksi vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tarkistetaan. 53. 53. Hylätty. 17. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 71 puolesta 70 puheenjohtaja koiraa. 70 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 68 puolesta vastaan. Tarkistetaan. No, it's gonna fall. Kyllä se on hylätty. 74 puolesta vastaan. Tarkistetaan tuo 74. 74. 74. Passed. Hyväksytty. Kompromissi 19. Seventy-three. 73. Siitä pitää vielä äänestää. 73 puolesta. 73 ennen kompromissia 19 puolesta vastaan tarkistetaan. Rejected. Hylätty. 16. Ei vaan kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Check. Tarkista. False. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tarkistetaan. False. Hylätty. Kompromissi 24. Ilman 111 puolesta. 111 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. 24. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9. Ai anteeksi, 116 lisäyksenä. Ahaa. Puolesta. Vastaan 116 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko? Selvä. Okay, it's passed. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän ensimmäinen osa ja tarkistus 72 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126. One, two, six. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Two more. Two more. Kaksi vielä. Done. Close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132 puolesta. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. One EPP to... Yksi EPP ääni liikaa. Mahdotonta. <laughs> um, it falls anyway. Hylätty joka tapauksessa. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136, 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys. Yeah, thank you. Good. Thank you, Marco. Hienoa työtä. Kiitos, Marko. Kiitos, Marko, sulla. Right. And now on the proposed calendar for me. Ja sitten ehdotus kokouskalenteriksi vuodelle 2017 yksi äänestys äänet puolesta. Pitääkö tämä tehdä koneäänestyksenä? Ei vastaan. Mahtavaa.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 Is that okay with you, Catherine? That Wednesday of Strasbourg. Thank you. Yeah. The next item on... Seuraava kohta esityslistalla on lausunto Euroopan puolustusliitosta. Valmistelija Lara Komi. Pyytäisin kaikkia lähtemään mahdollisimman hiljaisesti. Thank you. Kiitos itse asiassa jätän pari minuuttia aikaa. Um, thank you very... Kiitos oikein paljon. Annan puheenvuoron heti Lara Komille. Lausuntoa Euroopan puolustusliitosta. Vastuvaliokunta on SEDE-valiokunta. And that's the subcommittee of AFET. Siis AFETin alivaliokunta. Afetille jää aikaa meidän lausuntomme huomioon ottamiseen 6. heinäkuuta teksti on esitetty ja meillä on tarkistuksia 96. Nyt käsittelemme tarkistukset komin mietintöön Euroopan puolustusliitosta. Saara Komi, kiitos. Grazie, eh, presidente. Ringrazio anche... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos kaikille varjoesittelijöille Kiitos kaikille niille, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Kuten muistutitte, 96 tarkistusta. Me olemme perehtyneet kaikkiin näihin tarkistuksiin ja pystyimme siis kokoontumaan varjoesittelijöiden kanssa. Nyt on kyseessä viimeiset 100 metriä ennen maalia tämän asiakirjan kanssa. Mehän olemme jo laatineet joitakin kompromisseja, säädämme niitä vielä, mutta olemme kyllä täysin aika taulu, aikataulussa. Kiitos kaikille tehdystä työstä. Tämä asiakirja on hyvin ajankohtainen näinä vaikeina aikoina, jolloin terrorismi horjuttaa koko meidän maanosamme. Meillä pitää olla parempi puolustusjärjestelmä. Puheenjohtaja mainitsi jo aikataulusta. Se sopii minulle hyvin. 11. lokakuuta IMKOssa äänestys ja sen jälkeen täy- täysistunnossa. Va bene. Um, <laughs> Maria Grappini. No niin, Maria Grappini. Mm, mm, vreau de la bun început în calitate de raportor. Kiitoksia Viki. Ensinnäkin varjoesittelijänä haluaisin kiittää Lara Komia erinomaisesta yhteistyöstä. Ja haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. SD-ryhmästä tuli 22 niitä. Ja toivottavasti löydämme parat mahdolliset kompromissit ja ratkaisut näihin. Haluaisin myös puhua joistakin SD-periaatteistamme. Tästä lausunnosta haluaisimme, että ihmiset ymmärtävät, että rohkaisemme että emme siis rohkaise äh, aseellisen selkkauksen. Se ei missään tapauksessa ole meidän tavoitteemme. Haluaisimme sen sijaan saada parempaa harmonisointia, jotta voitaisiin vähentää markkinoiden pirstaloitumista puolustusteollisuudessa niin, että voidaan parantaa lainsäädäntöä, voidaan tarkastella sitä, millä tavalla voidaan rahoittaa puolustusteknologiaa ja tutkimustyötä. Kysymys ei ole siitä, että puhuttaisiin sinänsä aseista. Siitä syystä meidän ryhmällämme on äärimmäisen tärkeää, että lainen maahanmuutto kappaleessa seitsemän korvattaisiin toisella termillä. Muussa tapauksessa saadaan ajatella, että maahanmuuton ja terrorismin välillä on joku yhteys. Se olisi erittäin harmillista. Toivottavasti Lara löytää tähän kappaleeseen seitsemän siis kompromississa erilaisen sanamuodon. Omissa tarkistuksissamme on otettu esille tämä puolustusmarkkinoiden pirstaloituneisuus ja se, että useimmat asiat päätetään kansallisella tasolla. Tästä syystä tarvitsemme sisämarkkinoita, sisämarkkinoita puolustusteollisuudessa. Ja olemme keskustelleet myös siitä, minkä näköisiä ongelmia pk-yrityksillä on, minkä näköisiä lainsäädäntöuudistuksia täytyisi tehdä. Ja sikäli kun se on mahdollista, niin tarvitsemme eurooppalaisia yhteisiä standardeja, jotta voidaan varmistaa EU-kansalaisten turvallisuus. Kiitoksia kovasti. Olen varma siitä, että saamme tästä aikaiseksi erittäin hyvän lausunnon. Ja toivon tietysti, että AFET-valiokunta sitten tietysti katsoo tätä meidän lausuntoamme. Tässä tarvitaan ei-pirstaloitunutta markkina-aluetta ja markkina-aluetta, jossa PK-yritykset voivat toimia. Kiitos. Emma McClarkin. Emma McClarkin. Well, thank you to... Kiitokset valmistelijalle. Meillä oli hyvin onnistunut valmistelijoiden kokous. Hyvä, että nyt keskitytään, kun on rajattu vähän tätä lähinnä markkinoihin. Tässä on edelleen vähän tällaista toimivallan rajojen venyttä kehittämistä, mutta parempi muoto tämä on. Hyviä kompromisseja esimerkiksi tuotantoketjuun liittyen puolustut tutkimuksen ja kehityksen lisäedistäminen ja erityisesti pidän kompromissitarkistuksessa, jossa halutaan saada nyt PK-yritykset tämän alan kehittelyn keskiöön. Liian monet PK-yritykset ovat hankalassa asemassa ja hyvä, että niiden asemaan nyt puututaan, mutta ECRllä on tiukkoja varaumia huolenaiheita edelleen, erityisesti siihen, että neuvosto- ja jäsenvaltioiden rooli on jätetty tässä niin vähälle huomiolle. Lähes absurdia, kun ajatellaan, mistä tässä keskustellaan, että tämä rooli on jäänyt niin pieleen. Sitten puhutaan itsemääräämisoikeuteen liittyvistä huolista esteenä. Kyllä tässä pitäisi vahvistaa puolustusalan markkinoita ainoastaan EU-politiikan edustamiseksi, vaan myöskin, niin, että huolehditaan jäsenvaltioiden toimintamahdollisuudesta ja teollisuudesta. Olen huolehtinut, hu, huolissani tässä keskittymisestä. Kohesio on hyvä, mutta se, että ei oteta huomioon NATOa – ja liittolaisia ei ole hyvä asia. Meidän pitäisi tukea vastavuoroista puolustusstandardien hyväksymistä. Näin toimitaan kansainvälisesti. Euroopan markkinoiden pitää olla vankat, mutta samalla on voitava kilpailla maailmanlaajuisesti ja siksi on otettava huomioon kansainväliset ja Naton standardit. Tämä on ainakin otettava huomioon. Kyse on kaupasta, kilpailukyvystä – globaalisti. EU on oltava mukana noudattamassa maailmanlaajuisia standardeja. EUn toimien ei pitäisi myöskään tuplata jäsenvaltioiden ja Naton työtä, ei päällekkäisyyttä. Siis hyvä, että kompromisseissa on otettu tämä huomioon. On painotettava sitä, että kun ESA sanoi, että me halua päällekkäisyyttä, ei siis Naton ja jäsenvaltioiden päällekkäiselle työlle ei pitäisi ajaa sellaisia hankkeita, jotka ovat tuhlaamista tai päällekkäisyyttä, mutta kiitos joka tapauksessa, että huolemme on otettu huomioon. Toivon, että huolenaiheemme näkyvät myös sitten, kun lähdemme äänestämään. Kiitos. Morten Lockhart. Morten Lockhart. Yeah. Mike. Kiitoksia puheenjohtaja. Kommenttini ovat samanlinjaisia kuin mitä me Clarkenin Kiitokset esittelijälle mietinnöstä. Kiitoksia siitä, että Suurin osa tarkistuksista on otettu huomioon, josta jo keskustelun voin puhua aika lyhyesti. Ensinnäkin eh, toimivalta. Minun mielestäni EU-toimivaltaan ei kuulu eh, jotkut näistä asioista. Meillä on tässä parannettavaa, olemme Clarkinin kanssa samoilla linjoilla. Ja sitten julkiset hankinnat, standardisointi, tutkimusyhteistyö. IMKO voi siinä tarjota lisäarvoa tässä loppuraportissa. Ja viimeinen kommentti on tanskaksi, koska todennäköisesti tiedätte, että Op, koska Tanskalla on opt-out puolustuskysymyksissä. Mitä sitten tulee Tanskaan? Me olemme erittäin iloisia siitä, että kaikki käsitteet ja ilmaukset eurooppalaisista armeijasta on poistettu tästä mietinnöstä. Se on hyvä asia, koska sillä on tietysti omaa lisäarvoa tässä kohdassa. Mutta ideana äh, oli se, että emme halua päällekkäisyyksiä eikä toisteta sitä, mitä on jo ja tehdä sitä, mitä jo NATO tarjoaa ja tekee. NATOhan on perinteisesti ollut äh, kokoava voima, mutta, mutta asioiden pitää tulla selkeästi esille tässä mietinnössä. Ei meillä pidä olla käsitystä eurooppalaisesta armeijasta. Meillä pitää olla vahvistettua yhteistyötä ja vahvistaa sitä nimenomaan Naton puitteissa. first of all, Hyvät varjo valmistelijat ja valmistelija ensin. Edustaja Komille kiitos yhteistyöstä rakentavassa hengessä tässä lausuntotyössä. Kompromissit sopivat meille melko hyvin, suurinta osaa voimme tukea. Me tuemme valmistelijan lähestymistapaa alun perin. Meille on tärkeää erityisesti puolustusliitossa se, että tarvitaan tehokkaampaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Olen esittänyt tarkistuksia, joissa selkeästi esitetään, että avoimuudessa on puutetta, kun ajatellaan kansallisen puolustuksen ja puolustusteollisuuden yhteyttä. Aina voidaan sanoa, että korruptiotapauksia on, jotka ovat johtaneet tehottomaan julkisten varojen käyttöön ja näin turhin kustannuksiin kansalaisille. Valitettavasti emme päässeet sopuun siitä, että saataisiin tiukemmin esitettyä näissä kompromisseissa. Kuitenkin painotettiin sitä, että avoimuus on tarpeen ja joissain tapauksissa voitaisiin sanoa, että avoimuus on tässä tärkeä asia, mutta harvoin riittävän hyvin esillä silloin jos huolehditaan kustannusten rajaamisesta niin, ettei synny päällekkäisiä kustannuksia, niin asia on ihan hyvä. Samalla on huolehdittava korruption vastaisesta taistelusta ja siitä, ettei synny kilpailun vääristymistä. Sisämarkkinoiden on voitava toimia tehokkaasti myös puolustusliitossa. Lisäksi kysymykset, jotka eivät kuulu toimivaltaamme ei pitäisi ottaa esiin, koska vastuuvaliokunta voisi hoitaa nämä asiat mietinnössään. Siksi meillä olisi hankaluuksia tukea lausuntoa, jossa sekoitetaan siirtolaiskysymykset puolustusliittoon. Jonkinlainen yhteys voi olla, mutta ei tällä tapaa. Kiitos. So if there are no speakers... Jos EFDDstä tai NFstä ei ole edustajia puhumassa, niin siirrytään Andreas Schwabin seuraavaksi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin Lara Komia valmistelijamme haluaisin kiittää poliittisesta innosta ja dynamiikasta, joka on esillä tässä lausunnossa. Mielestäni kompromissitarkistukset, joista jotka mielestämme saimme päivättynä 29. päivä muutama tunti sitten, olivat kiinnostavia. Puheenjohtaja henkilökohtaisemmin mielestäni tässä ei ole kyse toimivallan jaosta niinkään ulkoisen valikunnan ja sisämarkkinavalikunnan välillä, vaan kyse on siitä, ollaanko Euroopan puolustusyhteistyössä vihdoinkin pääsemässä vähän eteenpäin. Ongelmat eivät niinkään ole säännöt, joista sisämarkkinavaliokunnassa vain pääsemme puhumaan, vaan kyse on lähinnä poliittisesta tahdosta, jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta huolehtia yhteisistä hankinnoista. Jos on niin, että meillä on yhteinen vaikka helikopteri, mutta jokaisella on sitten 70 erilaista vaatimusta siihen, niin koskaan ei päästä eteenpäin tässä kysymyksessä esittäisin tämän varovaisesti kollegoille, jotka puhuvat yhteydestä vastuuvaliokunnan ja lausuntovaliokunnan välillä. Perusongelma on ennen kaikkea hankintapolitiikassa jäsenvaltioissa. Poliittista tahtoa puuttuu. Edustaja Komi on aivan oikeassa. Jos Euroopan parlamenttina emme selkeämmin tuo tätä poliittista tahtoa julkialta selkeästi kantaa ja sanoa, että me haluamme – sanoa, ettei yhteistyölle tällä saralla ole vaihtoehto, ei saada mitään aikaiseksi. NATO on tärkeä Euroopan turvallisuuden tukipilari ja siksi Euroopan vahvistaminen ei millään muotoa tarkoita sitä, että NATO ei nähdä tärkeänä. Euroopan on toimittava hyvin ja hyvä yhteistyö jäsenvaltioiden kesken on tärkeää. Näin NATOkin voi vain toimia. Toivon, että tässä ei ole mitään ongelmia, että tämä yhteys nähdään. Toivottavasti tämä etenee täysistunnossa hyvin. Kiitos. Liisa Jaakonsaari. Arvoisa puheenjohtaja, eh, joku kyynikko, en ole itse kyynikko, joku kyynikko on sanonut, että kun Euroopan unioni on epäonnistunut niin monessa asiassa, niin nyt etsitään tästä puolustuspolitiikasta sitä uutta liimaa ja, ja halutaan ikään kuin peittääkin niitä epäonnistumisia puhumalla nyt esimerkiksi Euroopan armeijasta. Ja minusta on erittäin hyvä asia, että näissä kompromissiesityksissä ei enää puhuta EU-armeijasta, koska se johtaa kyllä moniin väärinkäsityksiin vaan puhutaan myös siitä, mikä, tai pääasiassa siitä, joka on tärkeää sisämarkkinavaliokunnalle, eli korostetaan puolustusteollisuuden mm, yhteensopivuutta, sisämarkkinoita, näitä yhteisiä standardeja, tuotantoketjuja eh, ja muuta yhteistyötä. Eli idea on tässä semmoisen vahvistetun yhteistyön Eh, luominen eikä minkään EU-armeijan luominen. Ja se, joka on tärkeää, että tota, ei, johon edustaja Krabinikin että tässä ei missään tapauksessa voi tulla sellaista käsitystä, että joku maahanmuutto ää, olisi yksi argumentti sille, että pitää luoda tällainen Euroopan armeija. Sehän on analyysinä aivan järkyttävää, jota alun perin näkyy näissä esityksissä. Mutta tästä kompromissien jälkeen on selvästi tulossa tasapainoinen esitys. Thank you. no one from the... Kiitos. Komissiosta ei ole edustajaa. Meillä oli valiokuntien puheenjohtajakokouksessa hyvin mielenkiintoinen kokous edustaja Mogherinin kanssa Strasbourgin viime istuntoviikon aikana keskustelu yhteistyöstä. Euroopassa puolustuskysymyksissä oli hyvin kattavaa. Ja siinä otettiin huomioon, miten hankalasta kysymyksestä puhumme. Hän ei puhunut eurooppalaisesta armeijasta myöskään, vaan jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä ja Naton merkityksen tunnustamisesta tässä yhteydessä. Hän ymmärsi hyvin sen, että yhteistyöhön on tarvetta, mutta ei pidä harmonisointiin pakottaa esimerkiksi, vaan vastavuoroinen tunnustaminen, standardit ja niin edelleen, modernimpi hankintapolitiikka, mutta kuitenkin niin, että ymmärretään, että puolustus on erityinen oma alansa. Hienoa, että tässä kysymyksessä edistytään. Vähän lisätyötä varmasti on, jotta Jotkut näistä huolenaiheista voidaan ottaa huomioon. Kiitos oikein paljon siitä, että on otettu huomioon myös nämä erityispiirteet. Koskahan tästä olikaan tarkoitus äänestää? Äänestys lokakuussa. Eli tässä on vielä vähän aikaa. Voimme pyrkiä huolehtimaan näistä kysymyksistä. Lara Komi saa uudestaan puheenvuoron. Presidentti, solo kune... Kiitos puheenjohtaja. Muutama täsmennys Kompromissi, kompromissit lähetettiin vasta tänä aamuna. Joilla kuilla teistä ei varmasti ollut aikaa perehtyä niihin. Kuulin aika paljon kommentteja, mutta jotkut elementit on jo huomioitu näissä kompromissitarkistuksissa. Ei puhuta enää maahanmuutosta, e, mm, laillinen maahanmuutto terminä, siitähän on jo päätetty ja on myös puhuttu ihmiskaupasta. Ja kaikista näistä termeistä me pääsimme sopuun jo maanantaina. Mitä sitten tulee toimivaltuuksiin? Li, emme me ole mikään live-valiokunta täällä. Live-valiokunta käsittelee enemmänkin maahanmuuttoasioita. Emme me nyt halua tässä astua toisten valiokuntien tontille. Kompromissit ovat tulleet hyväksytyksi muiden puolueryhmien toimista. Me olemme selittäneet syyt näihin tilanteisiin, mitkä syyt ovat synnyttäneet Euroopan nykytilanteen. Maahanmuuttoliike, massiivinen maahanmuuttoliike ja terrorismi ovat näitä syitä, mutta eihän se missään nimessä ole IMKon toimivaltuuksien toiminnan äh, vastaisia asioita. Mehän voimme nimenomaan todeta, että me tarvitsemme puolustusliittoa mehän olemme kaikki varmasti samaa mieltä siitä, ettei mainita sanaa tai käsitettä eurooppalainen armeija puolustuskysymyksissä. Tämä päätös ei ole parlamentin toimivaltuuksien sisällä. Me emme voi päättää tästä. Toinen asia, sisämarkkinat. Mehän olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että paljon pitää vielä hienosäätää. On paljon tarkistuksia, joista tullaan vielä äänestämään erillisäänestyksissä ja muista tarkistuksista, jotka on jo sisällytetty kompromisseihin. Me halusimme painottaa hyvin paljon pk-yritysten asemaa sisämarkkinakysymyksissä. Hyvät kollegat, jos ette ole paikalla maanantaina kokouksessa, pyytäisin teitä nyt lukemaan huolellisesti kompromissit, jotka on lähetetty. Maanantaina pääsimme jo sopuun näistä teidän avustajienne kanssa ja nämä kompromissit tarkistukset sisältävät ne kommentit, joita nyt kuulin tässä tänä aamuna. Haluaisin vieläkin täsmentää, että varjoesittelijöiden kokouksessa tuli vähän erimielisyyttä eri puolueryhmien poliittisten hahmotteluissa. Me totta kai haluamme eurooppalaista puolustusliittoa, mutta se edellyttää koordinointia jäsenvaltioiden välillä. Jotkut kollegat joistakin puolueryhmistä eivät tietenkään ole yhtä mieltä tästä enää. Minä sille voi mitään, en todellakaan voi sille mitään. Mitä Juncker tekee, mitä Rova Mogherini tekee, he ovat yhtä mieltä siitä, miten pitää edetä ja meidän kanssamme yhtä mieltä. Kun puhutaan kompromisseista, se tarkoittaa sitä, että pitää päästä sopuun ei kai täällä nyt ole tärkeätä jäsenvaltiot, vaan koordinointi eurooppalaisella tasolla. Me olemme valmiita äänestymään 11. lokakuuta ja me vielä vähän työstämme viimeisimpiä kompromisseja. Olemme käytettävissämme. Käytettävissä, jos haluatte vielä lisätä jotain. Good. Hyvä. Seuraava kohta esityslistalla on Kallas, ei vaan Sarantsovan lausunto robotiikasta. Dittan tilalla on Kaija, mutta ihan hetkinen, vain kun selvittelen tässä papereitani. going to let the defense lobby leave the room. Puolustuslobin annan vaan lähteä täältä salista Before we move. ennen kuin siirrymme robotteihin. okay. So the topic is the opinion of Aiheena on 52 säännön mukaan lausunto – robotiikasta. Dita Jaransova valmisteli ei ole paikalla, mutta Kaija Kallas puhuu hänen puolestaan. Kiitos. Puhun siis Ditta Sarantsovan puolesta. Hän haluaisi kiittää kaikkia, jotka ovat esittäneet 67 tarkistusta hänen lausuntoluonnokseen, mukaan lukien kollegoita, jotka eivät ole valiokunnan jäseniä. Hän on esittänyt kahdeksan kompromissitarkistusta Useimmat tarkistukset sisälsivät saman ajatuksen, ne pitää jotenkin vain nyt yhdistää. Hän on kuitenkin työllisyydestä sitä mieltä, että tämä ei kuule, kuulu tämän valiokunnan työhön, eikä sitä voida lisätä jokaisen kohtaan, ei sosiaaliturvaa myöskään. Työllisyys kuuluu Empl-valiokuntaan ja valiokunnasta sieltä tulee oma lausuntonta. Useimmat näistä tarkistuksista sopisivat Empl-valiokuntaan paremmin ja ovat IMKon lausunnon soveltamisalan ulkopuolella. Toisaalta hän uskoo, että kysymykset ovat laajoja työllisyyspolitiikan kysymyksiä, eivätkä robotiikkaan liittyviä. Robotiikka on vain yksi ala, ei yhtä laaja kuin työllisyyspolitiikka kaiken kaikkiaan. Tässä pyritään nyt työllisyyspolitiikkaa tunkemaan robotiikkaan, joka on paljon pienempi aihe. Eikö tässä ole ikään kuin ajateltaisin, että robotiikan asiantuntijat Connect-pääosastolla pohtisivat sitä, miten eläkejärjestelmät toimivat. Eli jätetään tämä nyt työllisyyspääosaston työksi. Hän ei myöskään tuo niitä tarkistuksia, joissa pelätään, että robotiikka tuon lopun kaikille työpaikoille. Robotiikka on osa kehitystä. Me olemme kaikki vielä täällä. Esimerkiksi automaattisessa tuo, autoteollisuudessa työntekijöiden lukumäärä on kasvanut vuosittain vuodesta 2008 ja nyt on ylitetty jo kriisin aika, kriisiä ennen ollut aika. Meidän on sopeuduttava tähän muutokseen mutta hän tukisi niitä tarkistuksia, ja saadutaan lisää koulutusta. Hän toivoi, että kaikki voisimme ymmärtää sen, että tämä on IMKO-valiokunnan lausunto. IMKO-valiokunnan lausunto, jossa tulisi rajoittaa kannanotot selkeästi IMKON toimialaan. Hän esittäisi kuitenkin sellaista johdantosan kappaletta, jossa selkeästi nähdään, että tämä saattaa olla tulevaisuuden asia, mutta mitään muita lisäyksiä hän ei tue. Hän toivoo, että kaikki kompromissitarkistukset ovat kaikkien ryhmien hyväksyttävissä. Ja toivon, että voisimme nopeasti päästä sopuun lopullisesta tekstistä. Kiitos. Virginie, Virginie. No, no, no, no, sorry, sorry. Ah. Ei, anteeksi. Ensin EPP. Mm, Pani předsedkyně, já jsem se podrobně se... Kiitoksia puheenjohtaja. Poliittisen ryhmän nimissä olen tutkinut näitä ehdotuksia yksityiskohtaisesti ja periaatteessa voin olla samaa mieltä – sillä myös ne näkökohdat, joita olen esittänyt, on sisällytetty tähän Sharansovan tekstiin. Minulla on kuitenkin muutama yksityiskohtaisempi kommentti ja voin todeta, että joissain osin tämä teksti on aivan liian yksityiskohtainen. Ensinnäkin haluaisin mainita tarkistuksen kolme, joka menee siis oikeaan suuntaan. Siinä todetaan, että meidän täytyy välttää sisämarkkinoiden pirstaloitumista ja siinä painotetaan vastavuoroisen tunnustamisen merkitystä rajoittaville käyttäjille. Meidän täytyy ehdottomasti tästä periaatteesta sopia ja kehittää sitä. Ja sitten se osa, joka koskee tätä tarkkaa valvontaa markkinoilla. Uskoisin, että me menemme tässä yksityiskohtiin, jotka saattavat olla ongelmallisia. Ja siitä syystä haluaisin ehdottaa Sharon sitä, että tässä kompromissiehdotuksessa poistettaisiin kohta, jossa puhutaan ohjelmiston käytöstä. Minusta siinä mennään liian pitkälle, eikä se kuulu tämän kaltaiseen tekstiin, sillä siitä joudutaan vain lisäkysymyksiin, jotka liittyvät henkilökohtaisten tietojen suojaan ja tekijänoikeuksiin. Kysymys on erittäin teknisistä kysymyksistä ja katsokaa, ottaako Sharon sen huomioon. Tarkistus 7, joka käsittelee kysymyksiä itse liikkuvista ajoneuvoista ja siviililennokeista. Aiemmin on todettu, että itse ajavat ajoneuvot ovat eh, nimenomaan se aihe, joka tällä hetkellä liitetään robotiikkaan. Ja jos me emme niitä tue Euroopassa, niin Yhdysvallat menee meistä ohi. Kompromissi seitsemän, siitä käytiin keskustelua. Olen jo todennut, että siinä puhutaan näistä itseajavista ajoneuvoista yhtäältä. Siinä varoitetaan siitä, että kansalliset säädökset saattavat estää näiden ajoneuvon kehittymisen ja siitä syystä olisi tärkeää hyväksyä yhteisiä sääntöjä EUlle, joka asettaisi yksittäiset toimijat Tasaveroisen asemaan. Ja toisaalta tämä kompromissi ei mainitse minimiharmonisointia. Ja tällä hetkellä se on ehkä oikein. Siitä huolimatta olen sitä mieltä, että kun puhutaan tulevaisuudesta, niin tämä kompromissi ei mahdollista minimiharmonisoinnista käytävää keskustelua, eli siitä voitaisiin, siihen voitaisiin palata. Mielestäni hyvä on kuitenkin se, että meidän täytyy välttää ylisääntelyä. Ja se on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Ja siksi hyväksyn tässä kohdassa kompromissin seitsemän. Esittelijä voi tämän sitten kyllä päättää, että tämä ei ole mitenkään äärimmäisen tärkeä asia, mutta tässä kompromississa, kun otetaan huomioon tällaisen yle, tällainen yleinen lähestymistapa, niin meidän ei tulisi puhua korvauksista, sillä asia tulisi kuulua jäsenvaltioiden toimivaltaan ja eu meillä tulisi olla vain perustava puitteisto, joka sitten määrittelee kansalliset toimet. Ehkä sitä tulisi siis pohtia. Musta hyvä puheenjohtaja, haluaisin ehdottaa toista kompromissia. joka sisällytettäisiin näihin johdantosan kappaleisiin. Se koskee palvelirobotteja. Ja siinä todettaisiin, että robotit mahdollistavat erilaisia asioita yhteiskunnassa ja niitä tulee hyödyntää. Mutta tietysti sitten vastuukysymykset ovat tärkeitä ja tämänkaltaiset asiat tulisi ottaa esille johdantosan kappaleessa. Mutta luonnollisestikin tämäkin jää esittelijän päätettäväksi lopuksi. Haluaisin viitata Schwabin ehdotuksiin, jossa viitattiin vuonna 2015 perustettiin robotiikkakomitea, joka käsittelee vain teknisiä normeja tässä suhteessa. Minun kysymykseni on se, että kun otetaan huomioon, että meillä tämänkaltainen kaltainen erityiselin on, niin täytyy puhua myös siitä mahdollisuudesta, että luodaan uusi eurooppalainen robotiikkavirasto. Ehkäpä se mahdollistaisi sen, että emme loisi enää mitään uutta elintä. Siinä kaikki minun puoleltani ja minusta periaatteessa voimme sopia näistä asiasta. Ja EPP on valmis tukemaan näitä tarkistuksia. Meidän kommenttimme ovat usein myös kielellisiä eivätkä mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä hän ehdottaa. Edustaja Merci Vicky. Je pense que c'est important. Kiitos. On tärkeää, että parlamentti käsittelee tätä aihetta. Robotiikan kehitys, tekoälyn muuttuminen ovat muuttuneet mittakaavaa ajatellen. Ne ovat laajuudeltaan suunnattomia. Meillä on tässä erittäin vahva potentiaali ja se synnyttää paljon kysymyksiä, kysymyksiä teknisesti, juridisia, eettisiä kysymyksiä ja myös yhteiskunnallisia kysymyksiä. On tärkeää, että käsittelemme tätä aihetta. Meidän täytyy käsitellä sitä jää kylmäpäisesti. Muutokset edessämme ovat syvälle käypiä. Tuo on paljon potentiaalia. Sehän tulee tässä vahvasti esille tässä lausuntoluonnoksessa. Hän korostaa positiivista puolta tämän teknologian vaikutuksessa. Meidän pitää tarkastella tätä rauhassa. Ei mikään teknologia ole itsessään pelkästään hyvä. Kyllä se samalla voi tuoda myös riskipotentiaalia. Me lainsäätäjinä meidän täytyy tajuta, mitkä ovat kaikki mahdolliset seuraamukset. Minä olen esittänyt kymmenkunta tarkistusta, joissa otetaan huomioon erityisesti aiheet, jotka mielestäni eivät tule riittävästi esille lausuntossa. Eettiset kysymykset ennen kaikkea ja tietysti tärkeät seuraukset, paljon työtä. Äh, meidän pitää niin kuin ennakoida työstettävää työtä. Työllisyyskysymys on varsin tärkeä. Miten se vaikuttaa koko yhteiskunnan kehitykseen, työllisyys, rahoitus, miten me sosiaaliturvajärjestelmä, miten se rahoitetaan, työttömyys, miten se hoidetaan. Meidän pitää pystyä niin kuin ennalta näkemään näitä. Niitä pitää käsitellä mm, työssämme. Meidän täytyy ennen kaikkea omata todellinen strategia, mitä, olla, mitä on tehty Yhdysvalloissa ja Japanissa. On äärimmäisen tärkeää, että EU toimii samalla tavoin. Se, mikä näissä maissa on todettu hyväksi, on tehnyt myös kompromissitarkistuksia. Olen aika pahoillani eh, tässä vaiheessa ne ovat aika rajoittuneita, eikä niissä oteta koko asia kokonaisuutta huomioon, erityisesti työllisyyskysymyksiä. Toivon, että tulevassa keskustelussa löypäädytään kompromisseihin, jotka ovat todella kompromissi, jossa käsitellään koko tekstin sisältö. Thank you. Kiitos. Olen ECRn varjoesittelijä. Haluaisin Ditaa kiintää kompromissiesityksistä. Tiedän, että hän haluaa edetä mielellään nopeasti mutta saimme kompromissit vasta toissa iltana ja hän haluaisi kommentit huomisen työpäivän loppuun mennessä. Pyrimme pitäytymään aikataulusta, mutta pyrimme siis tässä parhaan sen, vaikka aikataulu on tiukka. Olen valmistelijan kanssa samaa mieltä siitä, että jotkut tarkistukset eivät kuulu IMKOon, erityisesti kompromissi 2 ja 6 työllisyydestä. Vähän hienosäätöä toivoisin noihin kohtiin, erityisesti kompromississa kuusi, kun puhutaan siitä, että kehotettaisiin komissiota huolehtimaan koulutusohjelmista kautta Euroopan. Eikä olisi sopivampaa, että jäsenvaltiot hoitaisivat tämän koulutustyön, eikä se tuppa olemaan jäsenvaltioiden omaa työtä. Standardit kiinnostavat erityisesti. Tarkistus neljä siis. Ensinnäkin, meidän on kaikkien tunnustettava se, että valtava määrä työtä on jo tehty Euroopan standardointiprosessissa. Tässä on vuosikymmenten työ meillä jo taustalla. Tämä on keskeinen osa standardointiprosessia. Kun standardoinnista puhutaan, ei tarvitse puhua harmonisoinnista – uskon, että standardointi on keskeinen osa eu standardointityötä. Osaat minun tarkistustani 27, jossa puhutaan siitä, miten standardien pitäisi lähteä alan toiminnasta ihan sieltä ruohonjuuritasolta, niin minun tarkistustani 27 voitaisiin ottaa vähän lisääkin tuohon. Itse asiassa eurooppalaisten standardin esittäminen kehittämistahojen pitäisi aktiivisesti olla yhteydessä kansainvälisiin tahoihin, ei välttämättä komission itsensä, vaan standardeista huolehtivien tahojen. Näin voitaisiin ottaa huomioon asiantuntijaryhmät tälle. Kun standardeja asetetaan teollisuuden puolelta siellä, siellä vastataan myös 95 prosenttisesti kustannuksista, eli olisi hyvä siis, että ala olisi tässä johtoasemassa itse. Ja sitten on joitain tarkistuksia, joista sovittiin komin sisämarkkina, komin mietinnön yhteydessä sisämarkkinan kysymyksessä. Ehkä siihen voitaisiin myös viitata. Sitten kompromissitarkistus seitsemän. me kävimme hyvin mielenkiintoista vuoropuhelua tyyppihyväksynnästä, kun keskusteltiin, puhuttiin näistä itse ohjatuista autoista ja standardeista sillä saralla. Tämä on selkeästi globaalisti nyt keskustelun kohteena. Eli jälleen toivoisin, että voitaisiin ottaa paremmin huomioon se, että – osa tästä keskustelusta on jo käynnissä. Ja toivoisin myös, että minun tarkistuksestani 60 saataisiin sinne jotain. Se liittyy vakuutuskysymyksiin ja vastuukysymyksiin, kun sanotaan, että on uutta teknologiaa, niin nyky vastuu, vakuutukset, vastuussa mistäkin, ei välttämättä ole asia, joka pitää muuttaa tässä on keskeisiä kysymyksiä Teslautun osalta esimerkiksi. Ja sitten joudutaan katsomaan, mitkä ovat itseohjautuvien autojen erityispiirteet tässä vakuutuskysymyksessä 60 ja 63. Mutta hyvin on tehty työtä ja hyvin nopeasti, mutta enemmänkin voimme tehdä. Kukahan on seuraavaksi puhelistalla? Jan Philip Julian nimissä, niinkö? Loistavaa. Jan Filip. Uh, on behalf of the Greens. Kiitoksia vihreiden nimissä. Ja Julian nimissä haluaisin myös kiittää edustaja Sharon Zavata erinomaisesta työstä kompromissien parissa. Monet kysymykset, varsinkin markkinavalvonta, jotka meille ovat tärkeitä, on katettu. Myös turvallisuusstandardit, kuten myös viittaus turvallisuuteen suunnittelussa ovat asioita, joita täytyy noudattaa. Vielä yksi asia, jonka haluaisimme huomauttaa, koskee asia, joka on kuluttajille tärkeä. Kun puhutaan lääketieteellisistä laitteista, varsinkin implanteista, mielestämme tämä omistajuuskysymys ja yksittäiset luotetut yksiköt, kuten myöskin velvoite tällaiseen juridiseen mm, rahaosuuteen on hyvä. Me olemme esittäneet kaksi tarkistusta 17.48, joiden suhteen haluaisimme katsoa uudelleen tätä kysymystä ennen äänestystä. Ja haluaisimme myös, että niistä äänestetään. Kaikki muu meille sopii oikein hyvin. Kiitos. Would anybody else like to... Haluanko joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Ja ei, niin kiitos oikein paljon. Did the commission want to come in? Halusiko komissio käyttää puheenvuoron? I'm going to hand over the chair now. Annan Nikola Dantin johtaa puhetta tyyppihyväksyntäkysymyksissä. Mutta ennen kuin lähden, halusin kiittää sihteeristöä, joka – on näin hyvin huolehtinut tämän viime viikon kokouksesta esittelijän tiimille erityisesti. Kovasti työtä on tehty näiden kokousten eteen. Intensiivisesti on tehty työtä. Kiitos oikein paljon. <laughs> Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Adesso passiamo... Kiitos. Me jatkamme valiokuntatyöskentelyä ja siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Daltonin mietintö moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle. Well, thank you, Chair. And I think I just... Kiitoksia puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin todeta, että valtuuskunnan matka viime viikolla asetti hyvät puitteet tämän päivän keskusteluille, koska saimme nähdä paljon erilaisia näkökantoja eri puolilta tätä keskustelua. Se siis asettaa puitteet hyvin. Komission ehdotus äh, lähtökohtaisesti on mielestäni hyvä uudistus tyyppihyväksyntäjärjestelmälle ja olemassa oleville ajoneuvoille, koska olemassa oleva lainsäädäntö vuodelta 2007, eikä siinä ole yksityiskohtaisia asioita vaikkapa markkinavalvonnan suhteen. Eli oli aivan selvää, että tämä asia piti päivittää aivan kuten moottoripyöräiden kohdalla jo tehtiin vuonna 2013. Vaikka tietysti päästöt ovat tässä suhteessa kaikkein tärkeimmä asia, niin tässä on kysymys muustakin turvallisuus on äärimmäisen tärkeä osa tätä prosessia. Ja vaikka tietysti meidän tulee vastata myös niihin puutteisiin, joita on huomattu. Ja toivottavasti näin voidaan nähdä myös muita puutteita, joita meillä on esimerkiksi turvallisuuspuolella. Ollaan kuitenkin selvillä siitä, että valmistajat ovat huijanneet kuluttajia ja testausjärjestelmiä. Jos joku aikoo huijata, niin se taho aikoo huijata riippumatta siitä, millainen järjestely on käytössä. Jotta tähän puututtaisiin, minusta se pitää olla kaksi osaista puuttumista. Ensimmäinen osa on tulossa täytäntöön. Olemme jo äänestäneet siitä nämä uudet todelliset päästökokeet, jotka ovat paljon realistisemmat. Ja esimerkiksi Volkswagen olisi niillä jäänyt ihan paljon selkeämmin kiinni. Tämä testi muuttaa tämänhetkistä tilannetta ehdottomasti. Toinen osa joka tulee mukaan tähän tyyppihyväksyntää alueelle, on markkinavalvonnan puute, joka ennen Volkswagenin tapausta ei ollut ö, näkyvää. Varsinkin velvoitteita tässä suhteessa puuttu, jotka kohdistuisivat kansallisiin hallituksiin ja tyyppihyväksyntäjärjestelmä on osoittanut heikkoutensa tässä suhteessa samalla kun tarkastellaan näitä testausprosesseja, valvontaa, katsastusjärjestelyjä ja sitä, ettei yleisesti ottaen mukauduta näihin säännöksiin. Kaikkiin näihin haluan pureutua mietinnössäni. Ja jos katson hieman niitä muutoksia, joita olen esittänyt, ensinnäkin vahvistetaan täytäntöönpanoa. Pääelementtinä on siis se, että täytäntöönpanoa vahvistetaan voimakkaasti. Tämä tuo yhteen markkinavalvonnasta ja tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset eri maissa. Komission puheenjohtajana sillä on erilaisia tehtäviä. Ensinnäkin valvotaan sitä, että asetusta täytäntöönpanokunnalla mukaan lukien kolmansien osapuolten antamat tiedot, tehdään suosituksia jäsenvaltioiden omissa tyyppihyväksyntäviranomaisten tekemistä ehdotuksista, tarkastellaan teknisiä palveluita ja valitusmenettelyä silloin, jos säännöksiä ei noudata. Ja siinä hallinnoidaan myös tätä vertaisarviointiprosessia. No sitten katsastuspalveluiden hyväksyntä komissio alun perin ehdotti, että sellainen hyväksyttäisiin yhteisen arvion pohjalta, jossa ovat mukana eri jäsenvaltioiden edustajat ja komission edustajat. Minä ehdotan, että yhteinen arviointimenetelmä on sellainen, jota käytettäisiin myös eh, jaksottaiseen katsastuspalveluiden arviointiin, kun otetaan huomioon se, miten paljon niillä on erilaista toimintaa. Se olisi hyvä testaus ja valmistusyhdenmukaisuus. Tässä on kolme uutta uudistusta, jotka koskevat tätä alaa, jotta voitaisiin pureutua mahdollisiin väärinkäyttöihin. Ensinnäkin katsastuspalvelut ovat nimenomaan vastuussa testauksesta ja parametrien valinnasta silloin, kun päätetään siitä, minkä tyyppiset arvot hyväksytään. Esimerkiksi vaikka se lämpötila, jossa näitä testauksia tehdään, sehän on ollut yksi ongelma-alueista. Toiseksi moottorihallintastrategiat täytyy esittää mukaan lukien kaikki eh, asiakirjat tämänkaltaisten järjestelyiden välttämättömyydeksi. Ja lisäksi myös tyyppihyväksyntäjärjestelyitä arvioidaan tiheämmin niin, että varmistetaan se, että kaikki tuotantolinjalla olevat autot ovat vastaavat näitä vaatimuksia. Kun tarkastellaan tyyppihyväksyntäviranomaisten toimintaa ja markkinavalvontaa, e, kannatan komission ehdotusta tässä ja tässä vahvistetaan tuota tarkistusta tihentämällä sitä neljästä kolmeen vuoteen ja yleinen yhteenveto tyyppiin hyväksynnistä, jotka on hyväksytty ja minkä näköisiä ongelmia on ollut silloin, kun vaatimuksia on täytetty. Lisäksi markkinavalvontaviranomaisten tulisi pohtia myös tietoja, joita saavat kolmansilta osapuolilta silloin, kun päättävät siitä, millä tavalla toimintaa tulisi harjoittaa. Kolmansia osapuolten valvonta on myöskin mielestäni tärkeää. Kun tarkastellaan tätä mietinnön yhtä osuutta, jossa jonkun verran on väärinkäsityksiä ja huolenaiheita. Se koskee komission valvontatoimien poistamista. Useimmat ovat varmaan samaa mieltä, että jos aikotaan ottaa käyttöön vastavuoroisen tunnustamisen ja kansallisen hyväksynnän järjestelmä, niin silloin tarvitaan joku ylempi kattojärjestely, mutta sen täytyy olla tarkka. Ja käsittääkseni se on avainasemassa tässä keskustelussa, jota seuraavien viikkojen aikana käydään. Minun mietintäni ei ota esille sitä, että komissio tekisi omaa riippumatonta valvontatyötään tai loisi kansallisia valvonta, valvontatoimia. Sillä ei mielestäni ole riittävää kapasiteettia tässä suhteessa. Se voidaan saavuttaa vain kansallisen valvonnan autta. Tässä mielestäni on nimenomaan vaara, se, että jos tällainen vastuu annettaisiin, niin silloin kansalliset toimijat, jotka eivät halua omista syistään olla mukana markkinavalvonnassa, siirtäisivät tämän vastuun komissiolle ja luottaisivat siihen, että komissio ottaa esille nämä ähm, sääntöjen seuraamattomuus äh, tapaukset. Ehdotus sellaisena kuin minä luen sitä, ei ole aivan selvä kuitenkaan, mikä ero on kansallisen ja komission roolin välillä. Minun näkemykseni on se, että jäsenvaltiolla on yhä suurempi vastuu viedä tätä markkinavalvontaa eteenpäin, mutta se on sellainen velvonta, jo, velvoite, jossa komissiokin toimii. Eli varmistaa sen, että jäsenvaltiot toimivat näin. Siitä syystä ehdotin, että täytäntöönpanoa vahvistetaan huomattavasti ja komission roolia tässä suhteessa. Komissio valvoo tuota foorumia, se on sen puheenjohtajana ja se on tuon foorumin ytimessä – ja sanelee jäsenvaltioille sen, mitä jäsenvaltioiden täytyy tehdä kansallisessa valvonnassa. Minusta se on henkilökohtaisesti parempi menettely. Mutta tiedän, että täällä on eri näkemyksiä asiasta ja mielelläni keskustelen näistä eri näkemyksistä, jotta varmistetaan se, että sama mahdollisimman hyvä järjestely. Kun puhutaan kansallisista kustannusrakenteista, minusta tämä hetkinen ehdotus ei ole oikeasuhtainen, kun verrataan sitä tehokkaampaan valvontaan ja arviointiin katsastus puolella. Komissio ei lähde liitteelle siitä, kuinka paljon rahaa tarvitaan, vaan siitä, millä tavalla se nämä rahat aikoo kerätä kokoon. Ja koska sen ehdotus vaihtelisi vuodesta toiseen riippuen tyyppihyväksyntien määrästä, minusta ei ole selvää tämä, millä tavalla toiminta. Se on ollut myös muita ehdotuksia siitä, millä tavalla keskitytään nimenomaan rahan keruuseen, eikä siihen, kuinka paljon rahaa tarvitaan. Tämä valintapuoli ja sen vääristyminen on tietysti mahdollista ja parlamentti on myös tehnyt oman arvionsa komission vaikutusanalyysistä ja se on myöskin osoittanut sen, että ö, mahdolliset edut ovat olemassa. Se, missä minun mielestäni pitäisi toimia, on se, että jäsenvaltioita tulisi velvoittaa rahoittamaan omasta yleisbudjetistaan markkinavalvontaa ja komission roolina on sitten varmistaa, että näin tehdään. Se on minun näkemykseni, mutta tietysti moni muu on eri mieltä ja tästä keskustellaan. Lopuksi kaksi viimeistä kohtaa. Sanktiot siinä tapauksessa, että sääntöjä noudatetaan. Komissio on ehdottanut sitä, että sillä olisi mahdollisuus ottaa esille jopa 30 000 euron sanktiot per ajoneuvo silloin, kun sääntöjä ei noudateta mietintöni, jonka on ehdottanut ottaa enemmän kohdennetun mekanismin esille. Yhteinen lähestymistapa sovellettaisiin jäsenvaltiotasolla, mutta komissiolla olisi valtuudet antaa jäsenvaltioille valtuudet täytäntöönpanna sanktioita. Siinä ei poisteta komission sanktioita siis, vaan annetaan komissiolle rooli täytäntöönpanna, öö, pakottaa jäsenvaltiot täytäntöön panemaan sanktioita silloin, kun sääntöjä noudattaa. Kerätyt sanktiot ne asetettaisiin mielestäni syrjään niin, että niitä voitaisiin hyödyntää kuluttajien tai ympäristösuojelun nimissä. Olisi paljon paremmin, että tätä rahaa käytetään tuohon tarkoitukseen sen sijaan, että se menisi vain yleisbudjettiin noin vain. Viimeinen kohta, joka koskee tyyppihyväksynnän voimassaoloaikaa. Mietinnössä ehdotan, että tuota ajanjaksoa pidennetään komission alkuperäisestä viiden vuoden ehdotuksesta kahdeksan vuoteen. se on pikemminkin ajoneuvon elinkaaren mukainen. Ja sitten mahdollinen yksinkertaistettu uudistus silloin, kun tuo pohjalla oleva tyyppi ei ole muuttanut. Eli uutta hyväksyntää ei tarvita, jos malli ei ole muuttunut. Tämä on erittäin tärkeä esimerkiksi kuorma-autoille ja muille, jotka usein eivät saa muuten hyödynnettyä tätä. Nämä ovat siis yleisesti nämä ehdotukset ja lyhyt ehdo, lyhyt johdattelu näihin muutoksiin, joita ehdotan. Tämä on itse asiassa ainoa oikea lainsäädäntö, johon parlamentti voi, jonka avulla parlamentti voi reagoida Volkswagenin kriisiin. Minulle kaikkein tärkeintä on se, että saamme järjestelyn, joka toimii. En minä vastusta sitä, että Euroopan komissiolle annetaan paljon valtuuksia, mutta minä haluan ennen kaikkea saada järjestelmän, joka toimii. On aivan selvää, että maailmassa ei ole yhtäkään järjestelmää, joka tällä hetkellä toimii. Ei ole yhtään sellaista mallia, joka olisi pysäyttänyt Volkswagenin. Se onnistui kiertämään jo kaikisen säännöksen maailmassa. Tässä on sen suuntaisesti, että muutetaan koko järjestelmää. Se merkitsee sitä, että todennäköisemmin voisimme tulevaisuuden Volkswagenit estää, mutta minusta sille ei ole mitään perusteita – Nämä ehdotukset, jotka olen tehnyt ja toivottavasti myös varjoesittelijöiden muiden, esi- muiden edustajien tekemät näkemykset voivat auttaa tässä suhteessa. Ja niiden avulla voimme olla luottavaisia sen suhteen, että tulevaisuuden Volkswagen-tapaukset voidaan estää ja varmistautua siitä, että meillä on kunnollinen tyyppihyväksyntäjärjestelmä, johon kuluttajat voivat luottaa ja joka tarjoaa turvallisuutta kaikille tienkäyttäjille. Näin, annan puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle ja jään odottelemaan kollegoideni kommentteja. Grazie, l'onorevole Dalton. Passiamo adesso al... Kiitos edustaja Dalton. Nyt siirrymme varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Ivan Stefanec EPPstä, olkaa hyvä. Let me thank you to our... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ensin esittelijä Daltonille. Valmisteluissa hän järjesti myös erittäin hyödyllisen matkan kansalaisjärjestöt, testauslaitokset, autotehdas Matkakohteena todella mielenkiintoista. Tämä on erityisen tärkeä Volkswagen katastrofi European consumer. skandaalin jälkeen. Yleisesti ottaen komission ehdotus on askel oikeaan suuntaan. Todella tarvitsemme nyt muutosta. Periaatteena tulisi olla, että kaikki kaikki noudattavat samoja sääntöjä. Auton valmistajat, katsastajat, kuluttajat ovat kaikki samojen sääntöjen alla. Tarvitaan paremmin käytännössä toimivat järjestelmät. Todelliset ajoaikaiset päästöt on päästävä testaamaan. Euroopan komission pitäisi huolehtia tämän järjestelmän toiminnasta ja siksi me tuemme myös tällaista tiedonvaihtofoorumia, jotta voidaan nähdä, miten sääntöjä noudatetaan, mitkä ovat parhaat käytänteet ja miten voitaisiin valvoa tyyppihyväksyntä viranomaisia. Myös markkinavalvonta kysymys on hyvin tärkeä. Nyt näemme edelleen, että markkinavalvonnassa on puutteita. Siksi näiden viranomaisten roolia tulisi vahvistaa. Mitä rangaistuksiin tulee? Rangaistukset ovat tärkeitä, että sääntöjä noudatettaisiin, eli kyllä ne rangaistukset voivat siellä olla mukana. Mutta varmasti voimme saada aikaan kompromissin, mutta periaatteessa pitäisi edelleen tässä lainsäädännössä ajatella myös sanktioita. Ja sitten auton valmistajat, jotka myös testaavat otetaan omissa laitoksissaan. Olisi hyvä saada mahdollisuus siihen, että testi hyväksyntä voitaisiin antaa tietyille laitoksille, koska kapasiteettiongelmia on Euroopan unionissa ja kilpailutilannetta ajatellen. Autovalmistajilla pitäisi olla tällainen mahdollisuus testata välineitään tietenkin näiden testauslaitosten omistajien toiminnalla. Ja sitten lopulta muistuttaisimme hyväksynnästä PK-yritykset ovat hyvin tärkeässä roolissa, mutta yritykset ovat pieniä, niiden budjetti pienempi, joten tämä ehdotus on hyvin tervetullut. Kaiken kaikkiaan olemme ihan hyvän suuntaan kulkemassa. Toivon, että voimme pitää määräajoista kiinni ja saada lopulta hyvän tekstin aikaiseksi. Kiitos. Grazie, Kiitos, edustaja Stefanik. Seuraavaksi edustaja Skaldemose. Eh, Kiitos paljon. Kiitokset myös esittelijä Daltonille mietinnöstä ja ajatuksista siitä, mitä nykytyyppi hyväksyntäjärjestelmälle voitaisiin tehdä. Mutta minun on kyllä sanottava, että en yksinkertaisesti ole samaa mieltä. Olen löytänyt täältä ainoastaan muutaman tarkistuksen, joita voin tukea. On se sinänsä hyvä ja tärkeä asia, että huolehditaan sitä, että tieto autoista saadaan markkinavalvonta viranomaisten käyttöön ja muiden. Lisätavoimuutta siis, jotta tyyppihyväksynnän yhteydessä ymmärretään, mitä autossa tapahtuu. Ohjelmistossa myös. Joten tarkistuksesta 70 voin olla samaa mieltä. Samalla pidän hyvänä sitä, että pyritään takaamaan se, että maahantuojia koskevat samat säännöt kuin Euroopan sisäisille valmistajille artikloissa 15 ja 16. Tämän sanottuani niin mielestäni on kyllä vaikea löytää muita tarkistuksia, joista pystyisin olemaan samaa mieltä. Puhutte uudistuksen tarpeesta, olen ihan samaa mieltä, mutta ratkaisumallini olisi aivan erilainen. Käsittääkseni te poistatte sieltä kaikki rakennuspalliikat – paremmalta järjestelmältä. Eli uudistusta ei tapahdu, vaan pidetään enemmän tai vähemmän nykyjärjestelmästä kiinni, ja me olemme nähneet jo, että tämä ei riitä. Me olemme molemmat emisvaliokunnan jäseniä, olemme tutkineet koko Dieselgate Volkswagen-skandaaliasiaa, ja vaikka tyyppihyväksyntälainsäädännön tarkoitus ei ole puuttua ainoastaan tähän ongelmaan, niin kyllä mielestäni meidän on opittava emisvaliokunnan löydöksistä jotain. Yksinkertaisesti en usko, että tämä mietintö vastaa näin tarpeisiin. Viime maanantaina meillä oli kokous, jossa oli Amerikan EPAn ympäristöviraston edustaja, taho, joka on vastuussa markkinahyväksynnästä, tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. Oli mielenkiintoista kuulla, mitä hänellä oli sanottavanaan. Heillä on kokonaiskäsitys alusta asti, tarkistavat ja testaavat useat kerrat siellä. Siellä on hyvin tiukka markkinavalvonta ja myös peloite korkeiden rangaistusten takkojen muodossa, jos sääntöjä ei noudateta. Sitten selkeä tavoite järjestelmässä myös tuo Clean Air, puhtaan ilman laki, koko ajatus, sillä taustalla on se, että tarvitaan puhdasta ilmaa hengitettäväksi. Kyllä kyse on tasavertaisista toimintamahdollisuuksista Euroopassa, mutta kyse on myöskin siitä, että tarvitsemme puhdasta ilmaa. Mietintö ei ole hyvä keskustelun pohja. Komission ehdotus on ihan hyvä keskustelun pohja, mutta – uskoakseni komission ehdotustakin pitäisi vielä parantaa ja vahvistaa vielä pidemmälle, kun puhutaan eurooppalaisesta markkinavalvonnasta. Meidän on opittava tehdä työmme paremmin, muuten kuluttajat eivät meihin luota. Ja muuten emme saa Eurooppaan puhdasta ilmaa. Joten meidän pitäisi kyllä pohtia sitä, miten voidaan luoda järjestelmä, jossa markkinavalvonta toimii Euroopan tasolla paremmin jotta voidaan huolehtia siitä, että jäsenvaltiot hoitavat omat tehtävänsä ja valmistajat noudattavat velvoitteitaan. En puhu yksityiskohtaisemmin kaikista tarkistuksista, joita aion esittää, mutta uskoakseni tarvitsemme järjestelmän, joka on paljon tehokkaampi kuin nykyjärjestelmä. Jäsenvaltioille velvollisuuksien antaminen ei toimi hyvin. Se on nähty tähän mennessä. Tarvitsemme tiukemman paremmin toimivan järjestelmän, jossa EU pääsee valvomaan. Ja tämän rahoittamiseksi meidän pitäisi ehkä harkita komission ehdotuksen parantamista, kun puhutaan tuosta maksurakenteesta. Minulla on jotain ajatuksia, esittelen niitä nyt, mutta kyllä varmasti on mahdollista löytää tapa huolehtia rahoituksesta. Ei niin, että valmistajat saavat lisätaakkaa tässä, vaan niin, että huolehditaan siitä, että – tuolla ulkona kulkevat autot ovat puhtaita ja turvallisia ja että meillä on tasavertaiset toimintamahdollisuudet Euroopassa. Näin ei tällä hetkellä valitettavasti ole. Joten todella olen pahoillani, että joudun sanomaan, että ongelmien ratkaisun teidän lähestymistapanne on väärä. Tarvitsemme parempaa EU-tason valvontaa. Meidän on vahvistettava eurooppalaista ulottuvuutta tässä. Ei ainoastaan niin, että – otetaan lisää EUta tähän, vaan huolehditaan tehokkaasti siitä, että kuluttajat voivat luottaa markkinoihin, joten minä esitän paljon tarkistuksia tämän suuntaisesti. Mielelläni kuuntelin tässä EPPn puheenvuoroa, kun minusta tuntuu, että me olemme ehkä enemmänkin samoilla linjoilla. Eli perustan komissiosta ja sitten rakennetaan sen varaan. Eli toivon, että on mahdollista saada lopulta hyvä ehdotus aikaiseksi, joka loppujen lopuksi huolehtii paremmasta hengitysilmasta, vähemmästä byrokratiasta ja järjestelmästä, johon kaikki voivat luottaa. Tämä tilanne ei ole tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa sen on oltava. Kiitos. Kiitos, edustaja Skaldemose. Zova, ei ole paikalla, mutta häneltä tulee tilalle Aldesta edustaja. It's difficult to come uh, just after. Niin, kiitoksia kollega Diitalla on tänään etätyöpäivä, joten hän ei ole täällä. Of course, also would like to thank the rapporteur for a very well prepared draft report and also for having organized two technical meetings on this. Ähm, siis kollega Diittalla on niin paljon työtä tänään, että hän ei päässyt tänne paikalle, mutta hän pyysi minua välittämään näkemyksensä. Dieselgatein paljastukset ovat johtaneet siihen, että meillä täytyisi olla paremmat EU-tason säännökset, jotka mahdollistaisivat sen, että EU-lainsäädäntöä voidaan paremmin täytäntöönpanna. Komission ehdotus todellakin sisältää tämänkaltaisia ehdotuksia ja kannatamme niitä. Meidän tulee keskustella myös siitä, millä tavalla yleisjärjestelmää tulee järjestellä ja millä tavalla toimivalta pitää jakaa. Meidän täytyy varmistautua siitä, että tyyppihyväksytyt ajoneuvot ovat turvallisia ja noudattavat kaikkia sääntöjä. Samalla haluaisimme tietää sen, että Vaativatko komission yksiköt enemmän inhimillisiä voimavaroja ja rahoitusta uuden toimivallan täytäntöpanon? Lisäksi kannatamme niistä säädöksiä, jotka tähän johtavat. Kuitenkin on tiettyjä kohtia, joissa olemme huolissamme. Komission pitäisi ottaa huomioon myös eturistiriidat ja valmistajien välillä. Tämä saattaa nimittäin aiheuttaa suuria käytännön ongelmia, jos näitä säädöksiä täytäntöönpannaan. Jotkut sidosryhmät ovat sitä mieltä, että tämänkaltainen järjestelmä ei ota huomioon epäsymmetristä valmistajien jakautumista ja teknisten palveluiden jakautumista jäsenvaltioiden välillä. Varsinkin rajoitettavat maksut on tässä suhteessa vaikea hoitaa. Millä tavalla komissio suhtautuu tähän ongelmaan? Haluaisimme sen tietää ja haluaisimme tietää, millä tavalla tämä mekanismi tulisi toimia. Olemme myös kuulleet tyyppihyväksyntää menettelyn viiden vuoden aikarajan täytäntöönpanosta, joka näyttää olevan vaikea ilman suuria lisäkustannuksia, jotka kohdistuvat valmistajiin, puhumattakaan viranomaisista. Haluaisimme tietää, millä tavalla komissio päätyi tähän viiden vuoden rajaan. Esittelijän näkemys tässä suhteessa on askel oikeaan suuntaan ja Uskomme, että meidän tulisi työstää tätä kohtaa, jotta siitä tehtäisiin hyvä. Lisäksi hyvät käytännöt Yhdysvalloista ja muilta markkina-alueilta voivat antaa meille vinkkejä sen suhteen, millä tavalla tulee edetä. Lopuksi haluaisimme korostaa vielä yhtä asiaa, joka liittyy täytäntöön panoon ja toimivaltuuksiin. Meidän mielestämme on tärkeää määritellä toimivaltuudet sellaisena kuin ne tässä mietinnössä on ehdotettu, jotta voitaisiin parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten välillä. Tämä on yksi niistä tärkeistä kohdista, jotta voidaan menestyksellisesti puitepäätöstä täytäntöönpanna. Älkääpä pyytäkö minua yksityiskohtaisemmin ottamaan tähän kantaa. Nämä siis Diitan näkemyksiä. Grazie, onorevole. Allora, ehm, ci sarebbe per il... Kiitos. Guesta eh, kollega De Jong ei ole paikalla. Siirrymme sitten vihreisiin. Edustaja Juhon. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Dalton, olette tehneet urotyön tässä mietinnössä. Todella loistavaa työtä komission ehdotuksesta on tullut melkein myönteinen ja jopa vallankumouksellinen. Todellakin loistava urotyö. Me elämme nyt tilanteessa, joka on aika paradoksaalinen. Tuntuu siltä, että äh, komission, joka pitäisi, tämän valiokunnan, joka pitäisi puolustaa kuluttajia, on pikkuhiljaa liukumassa, ainakin jos lukee tätä mietintöä, niin on pikkuhiljaa liukumassa tai muuttumassa teollisuuspiirien etujen puolustajaksi. Minulle tämä on suunnaton ongelma. Nykytilanne, jossa elämme, johon olemme törmänneet, on sen sortinen, että siihen ovat myös, me olemme myös perehtyneet VTOn torittamiin tutkimuksiin, myös EU-virastojen tutkimuksiin nimenomaan ympäristöstä. Tämä on johtanut siihen, että se on johtanut suorasti, epäsuorasti tai suorasti EU-ssa yli 70 000 ihmisen kuolemaan vuosittain. On puhuttu ilmanlaadusta, Kristel otti sen äsken esille, mutta ilman laatukysymys ei tarkoita vain sitä, että lenkkeilijät eivät voi lähteä sunnuntaamuna jonnekin tai että lapset pidetään koulutilojen sisällä, koska eivät enää voi leikkiä ulkosalla. Nämä, nämä ovat myös kuolintapauksia, ne ovat kustannuksia. Ne ovat kustannuksia, tuntuvia kustannuksia eu budjetissa Tässä on kyse äärimmäisen vakavasta ilmiöstä. Minun on nyt vähän vaikeaa henkilökohtaisesti kuunnella jatkuvasti vain Volkswagenin skandaalista. Ei tässä ole kyse siitä, että leimataan joku valmistaja monien muiden joukossa. Ei se ole vain Volkswagenin skandaali. Se on se on koko autoteollisuutta koskettava skandaali Euroopassa, Ranskassa, Renault tai Peugeot samassa liemessä. Nämä kaksi suurta valmistajaa ovat myös tähtäimessä ja niin kuin sanottiin myös Fiat tähtäimessä Italiassa, Volkswagen ja Opel Saksassa. Ei tässä voida puhua mistään muusta kuin yleisestä ilmiöstä, eikä vain yhdestä ihmisestä tai yhdestä yrityksestä, joka olisi petkuttanut ja huijannut ympäristökysymyksissä tämä ympär, toimintaympäristö kokonaisuudessaan ollut petoksen täyttämä jo vuosien ajan. Se on ollut petoksen täyttämä ja se on johtanut jo kymmenien tuhansien ihmisten kuolemaan joka vuosi Euroopassa. Ei tässä nyt voida vain tyytyä sanomaan, että tehdään sillä tavalla, että on vähemmän byrokratia Euroopassa ja toimitaan sillä tavalla, että pyritään hiukan parantamaan sitä ja tätä. Ei tämä, emme ole nyt ollenkaan tilanteen tasalla, jos täytämme joitakin, joitakin kyselykaavakkeita tai teemme jotakin tutkimuksia. Tässä on kyse suuren luokan aiheesta ja se edellyttää vastuullisuutta. Vastuullisuus, vastuu ei tarkoita sitä, että siivotaan vain pöytä omalta osaltamme tai meidän pitää kerrankin katsoa, miten muualla tämä homma toimii, jos ei se ole meillä toiminut, jos ei se Euroopassa toimi, jos se on toiminut Yhdysvalloissa ja kun minulle sanotaan, että amerikkalainen virasto, jokin virasto ei toimen, niin että no, kuitenkin sen ansiosta meillä on Euroopassa tutkintavaliokunta tässä parlamentissa. Se on ihan kunniakasta tälle parlamentille, joka tutkii asioita. Se on erittäin vaikeata, koska tämän takana aina piilee työllisyyskysymys Euroopassa ja se liittyy aina siihen, millä tavalla meidän teollisuus on linjautunut joidenkin autoteollisuuden johtajien vaatimuksiin esimerkiksi dieselautojen kehittämiseen työpaikkoja menetetään autoteollisuudessa koko ajan Euroopassa. Meidän täytyy, me koko ajan meille sanotaan, että varokaa, varokaa, me menetämme työpaikkoja tässä huipputeollisuudessa. Tämä on tiettyä kiristystä, työpaikkoja on jo menetetty Yli miljoonaa suoraa tai epäsuoraa työpaikkaa viimeisen 15 vuoden aikana on kadonnut Euroopasta. Miksi, miksi, miksi? Nimenomaan dieselin ansiosta. Ja kukaan ei halua kajota tähän. Ja miten valmistajien on suhtauduttu? Valmistajat ovat huijanneet. He ovat rikkoneet näitä lämpömittareita. Eivät he ole kertoneet meille näistä päästöistä. He ovat rikkoneet laitteistoja, jonka avulla olisi voitu todeta, että päästöt ovat huimasti kohonneet. Edustaja Dalton, minä pyydän teiltä nyt enemmän vähän tahdonlujuutta, ehkä enemmän kuin mitä puhuitte puheissanne. Teidän pitäisi olla rakentavampi ja neutraalimpi kuin mietintönne, koska te sanotte nyt, että eh, valtiot, valtiot ovat tässä nyt eh, eivät ole olleet testäviensä taholla, tasolla, mutta meidän täytyy toimia samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Jäsenvaltioiden pitää toimia samalla tavoin. Enemmän tai vähemmän byrokratiaa ei vaan. Pitää leikata irti tämä napanuora valtioiden ja teollisuuden kanssa, koska muuten tilanne on skitsofreeninen. Miten te voitte pyytää Ranskalta, jolla on jo neljä miljoonaa työtöntä, lähteä nyt hyökkäämään jotakin yhtä suurinta teollisuusryhmittymää kohtaan? Meillä suljetaan työpaikkoja koko ajan. Sama pätee Saksaan ja Italiaan. Miten valtio voi yksi, kaksi hyökätä jotakin Renon tai Peugeota vastaan, koska valtio on myös osakkaana 20 prosenttisesti ainakin Ranskassa. Miten Ranskalle voitaisiin tällaista pakottaa? Eli em, meille valtio nyt on joutunut tilanteeseen, jossa se ei voi enää hoitaa tätä ongelmaa. Mikä on se tila, paikka tai taho, jossa voitaisiin puhua vapaasti autonvalmistajien, teollisuusedustajien, yritysten, yritysten kanssa, puhuttaisiin terveydestä, ympäristöstä. Eli me annamme Euroopalle tämän riippumattomuuden toimivaltuuden, eli leikataan tämä napanuora. Anteeksi puheenjohtaja, olen vähän pitkä sanainen vuolas, mutta mielestäni tämä on äärimmäisen vakava aihe. Ihan lopettelen tässä. Minä en puutu tässä tarkistusten yksityiskohtiin. Sanon, niin kuin Kristel, kysymys on ennen kaikkea periaatteellinen. Haluammeko me leikata tämän suhteen, joka on vallalla, valtiovallan ja teollisuuden välillä? Kyllä me voimme Eurooppana toimia minä voisin sanoa, me voisimme päästä tavoitteeseen. Kyllä me voimme päästä, mutta sen, että vuoksi meidän pitää siirtää, ei lisätä, ei lisätä byrokratiaa. Meidän pitää poistaa se sieltä, missä se ei toimi. Olen sana, samaa mieltä, että yhdistynyt kuningaskunta on parhaas esimerkki siitä, missä mikään ei toimi, koska siellä autonvalmistajat rahoittavat näitä tyyppihyväksyntätestejä. Eikä se, ei se voi toimia näin. Se ei ole toiminut jo vuosien ajan, nyt se on tullut esille. Vuosien ajan tämän ei olisi pitänyt toimia näin Eli me siirtäkäämme, siirtäkäämme nyt vähän tätä eihän se nyt ole niin inhottava tehtävä. Kansalliset budjetit pitäisi rajata sillä tavalla, että niitä pienennetään, annetaan tätä toimivaltaa, siirretään tätä toimivaltaa Euroopalle enemmän valtiolta. Ei tässä lähdetä vähentämään valvontaa, kontrollia tai muuttamaan tyyppihyväksyntöjä kestoaikaa. Teknologia on jo itsessään toimii sillä tavalla, että toimitaan paljon nopeammin teknisessä edistymisessä. Me voimme vahvistaa kuluttajien suojaa, me voimme vahvistaa terveyttä ja se menee sillä, että luodaan eurooppalainen virasto, joka riippumattomasti voi valvoa sekä valtiovaltaa, valtioita ja valmistajia, jolloin myös rahoitus olisi riippumatonta. Grazie, onorevole Duran. Ehm, Kiitos, edustaja Durand. Edustaja Zullo. Presidente, grazie relatore. Kiitos puheenjohtaja, kiitän myös esittelijää. Luottamus autoteollisuusvalmistajien ja, aut- ja autojen toimittaminen markkinoille on lähtenyt erittäin pahasti liikkeelle. Skandaali leimasi Volkswagenia erittäin vahvasti, mutta se on myös nyt siirtynyt muihin valmistajiin. Fiat ja Chrysler ovat joutuneet kohteeksi. Meidän täytyy tarkastella tätä direktiiviä uudestaan, moottoriajoneodirektiiviä. Meidän, meidän, me olemme todenneet, että valmistajat ovat petkuttaneet Valvonta on osoittautunut yhä vaikeammaksi, mutta esittelijän teksti ei mene ollenkaan tämän suuntaisin. Hän ei korjaa näitä järjestelmän puutteita, ei ehdota mitään korjauksia. Systeemihän on, on hyvin älykäs, koska se on voinut toimia tähän asti. Miksi se on voinut toimia tähän asti? Meidän täytyy nyt toimia kahdella eri saralla. Teknisten palvelujen riippumattomuus on ensimmäinen niistä. Eli ne tahot, jotka tekevät näitä testejä Tällä hetkellä Euroopassa laboratorioissa suoritetut kontrollit tyype, prototyypeistä ö, ovat usein alihankkijoiden toteuttamia, ulkoisten alihankkijoiden toteuttamia. Siellä on ilmennyt ongelmia. Usein on käynyt niin, että ne antavat teknistä asiantuntijuutta rakentamisessa ja usein käy niin, että näitä Nämä ovat itsessään autoteollisuuden valmistajien valvonnan alla nämä tekniset asiantuntijaryhmät, olipa sitten kyse, mutta me voisimme, olipa sitten kyse kansallisista viranomaisista ja nekin toimittavat, te, toteuttavat näitä valvontoja alihankkijoiden toimesta. Pitääkö koko vastuu jättää valtiovallalle? Mutta vaikka kaikki tämä ei kuitenkaan ole riittävää, jotta voisimme taata näiden kokeiden ja testien riippumattomuutta. Täällä on jo sanottu, että joissakin valtioissa, esimerkiksi Ranskassa, valtiovalta hyötyy autoteollisuudesta. Ranska ei, ei ole ainut, joka ei ole ainut, näin, ainut tapaus, joka hyötyy autoteollisuudesta. Sama pätee Fiatiin Italiassa. Meidän pitäisi enemmänkin keskittyä siihen, että luotaisiin kolmas riippumaton toimielin, jolla olisi vastuuna tehdä näitä tyyppihyväksyntätarkistuksia. Myös niitä, jotka on jo päästetty markkinoille. Tämä voisi olla instrumentti, joka voisi tarkistaa ne tyypit, jotka eivät ole normien ja sopimusten hyväksy mukaisia. Eh, Kiitos edustaja Zullo. En näe ketään. ENFstä eli seuraavaksi edustaja Schwab. Kiitos oikein paljon. Nyt ei varmaankaan ole aika puhua yksityiskohtaisesti tarkistuksista, mutta Daltonin lähestymistapa on hyvä, kun hän haluaa järjestelmän, joka toimii. Tämä ajatus saa täyden tukemme, eikä se ole ristiriidassa sen kanssa, mitä edustaja Schaldemose sanoi. No selkeästi hän on nähty, että nykyjärjestelmä ei toimi, eli parempi järjestelmä on tarpeen. Siksi meidän työtehtävämme on pohtia, miten tämä saadaan nykypuitteissa aikaiseksi. Emme me pysty maailmaa yhdessä yössä muuttamaan. Pari asiaa nähtävä. Pascal Leroy jo selkeästi sanoi, että tässä yhteydessä emme voi puhua ainoastaan teknisistä säädöksistä, vaan meidän on pohdittava myös sitä, mitä vaikutuksia nykyasetuksella on autoihin. Liikenne ei koskaan tapahdu ilman päästöjä. Se ei ole mikään salaisuus, siksi Varoittaisin, että nyt lähdetä puhumaan ainoastaan puhtaasta ilmasta tai kuolintapauksesta. Eli jos joku haluaa antaa nyt sellaisen käsityksen, että meillä on nyt jotain vaihtoehtoja, niin haluaisin nähdä tälle nyt todisteet. Tässä yhteydessä lähinnä ennen kaikkea pitäisi pohtia sitä, miten nykyjärjestelmä Euroopassa saataisiin paremmaksi, niin että tällaiset skandaalit, kuten Pascal Dura on sanonut, ei pääsisi enää tapahtumaan. Varjoesittelijämme selkeästi sanoi, että meidän ryhmämme haluaa tehokkaampaa järjestelmää, jossa komissio neutraalina tahona voi olla välittäjänä. Mutta voiko komissio hoitaa ne tehtävät, jotka aikaisemmin kuuluivat jäsenvaltioille? Siitä voidaan ihan rauhassa keskustella, mutta enpä ole ihan varma. Joka tapauksessa – skandaali on johtanut siihen, että yritykset ja tarkastustestauslaitokset ovat aiheuttaneet niin paljon harmia, että tällainen tuskin tapahtuu uudestaan. Mutta joka tapauksessa tänään meidän tulisi pohtia ennen kaikkea sitä, miten testejä toteuttavat laitokset jäsenvaltiossa voidaan saada sellaisen yhteistyöhön – että tällaiset ongelmat eivät enää pääse syntymään. Riippumattomat testaukset ovat tärkeitä. Sitten pidemmällä aikavälillä pitää päästä alhaisempaan päästöjen tasoon Euroopassa, kuten Pascal Dylan on sanonut, mutta kysymyksiä ei pitäisi välttämättä sotkea toisinaan, koska niiden asema tässä yhteydessä ei ole tasavertainen. Tämän verran tämän päivän keskustelusta – skandaalin jälkeen tunteet kävivät kuumina, mutta nyt on siirryttävä asialistalle ja joitain kohtia, jossa komission ehdotusta voitaisiin vielä parantaa. Varmasti me kaikki haluamme kansalaisten nimissä huolehtia siitä, ettei päästöjä synny liikaa, mutta toisaalta teollisuuden alan pitää olla uskottava ja siksi meidän on tässä jotain tehtävä. Kiitos. Kiitos. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Daniel, minua huolestuttaa tässä mietinnössäsi siis se, että selkeästi minulla on vaikutelma siitä, tässä mennä pikemminkin siihen suuntaan, että tämänhetkinen tilanne halutaan säilyttää. Sitähän me emme halua, me haluamme muutosta. ja kuulsimme Pascal Duranin tulikiven katkuisen puheen ja Schaldemosen perustelut. Eli kaikki ryhmät, jotka täällä ovat edustettuna, kaikki ymmärtävät, että haluamme muutosta, rohkeutta tuon muutoksen käyttöönottoon. Tässä meillä on komission ehdotus, jota minun mielestäni meidän ei tulisi vesittää, vaan vahvistaa. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat näin puhuneet. Kysymys ei ole pelkästään ilmanlaadusta. Ja meidän ei tulisi olla mitenkään idealista ja kuvitella, että päästään nollapäästöihin. Siihenhän ei päästä, ja kuten Andreas totesi, päästöjä on aina. Ja minä en ole mikään idealisti, mutta paljon voidaan tehdä. Jos jotain halutaan tehdä, tai halutaan tehdä paljon, niin tulisi keskittyä usean kohtaan tässä teidän että Te itse mainitsitte vallan ja vastuun jaon ja kustannukset. Se, että komissio sanoi, että ei sanonut paljon tämä maksaa, ei tällä hetkellä ole niin tärkeää, no kustannukset maksavat, äh, vaihtuvat joka tapauksessa, mutta tärkeää on se, kuka nuo kustannukset maksaa. Jäsenvaltiot vai yritykset? Ja tässä suhteessa meidän täytyy tehdä päätöksiä. Kaikkihan tiedämme, että ilmaisia lounaita ei ole. Siksi asiasta täytyy päättää. Tärkeintä on se kuitenkin, kuka on vastuussa ja antaisin enemmän toimintavaltaa enkä vähemmän Euroopan komissiolle. Ja olemme kuulleet niitä kansalaisia, jotka ovat jatkuvasti syyttäneet Euroopan unionin siitä, että skandaali tapahtui. Ja olen ilahtunut siitä, ei synnyttää vain yhtä yritystä, vaan periaatteessa koko autoteollisuus on mukana. Euroopan kansalaiset odottavat meiltä ratkaisua. komission tulisi olla se riippumaton taho, joka toimii. Autetaan sitä toimimaan vastuullisella tavalla ja annetaan sille enemmän toimivaltaa. En tiedä, haluammeko uutta virasta, tarvitaanko sellainen. Mutta nuo 28 järjestelmää, joita meillä on, niiden suhteen komissiolla pitäisi olla jonkunnäköistä valvontaa tai pitäisi olla yksi järjestelmä, jota komissio itse valvoo. Mielestäni kuitenkin tätä mietintöä pitäisi viedä siihen suuntaan, jossa komissiolla on enemmän sanavaltaa kuin tänä päivänä. Kiitoksia. Grazie, onorevole Thun. La parola onorevole Pospisi. Kiitos to velmi pozorně poslouchal. Kiitos. Olen seurannut keskustelua hyvin tarkkaan. Ja minä voin sanoa, että edustaja Daltonin lähestymistapa on minulle läheinen. Olen hänen puheensa kanssa ihan samaa mieltä. Ajattelen tässä Tsekin tasavallan tilannetta kokouksissa. Siellä ihmiset usein haluavat muutoksia, mutta ilman, että syntyy liian suuri taakka autoteollisuuden harteille. Kyllä me olemme kuluttajista huolehtiva valiokunta, mutta kuitenkin poliitikkojen pitäisi löytää tasapaino siinä, miten suojellaan kuluttajia ja miten huolehditaan kuitenkin teollisuudesta. Emme saa esittää sellaisia sääntöjä, jotka olisivat jotenkin huonoja tälle alalle. Olen kuullut autotollisuuden edustajien kantoja ja siellä pidetään Daltonin lähestymistapaa ihan hyvänä. Haluaisin esittää muutaman kommentin ensin tästä maksujärjestelmästä. Sitä on kritisoitu paljon, mutta esittelijän kanta olisi pohjan kompromisselle. Tämä uusi maksurakenne osoittaa, minkälainen tilanne Euroopassa on tällä hetkellä. Pahoin pelkään, että uusi maksujärjestelmäehdotus saattaa saada tiukkaan vastustusta osakseen autoteollisuuden puolelta, koska sitä pidetään liian suurena taakkana. Haluaisin sanoa, että Tämä on kyllä kysymys, josta on keskusteltu paljon. Toinen kysymys on hyväksyntä ainoastaan viidelle vuodelle. Jos oikein muistan, esittelijä ehdotti tämän kauden jatkamista kahdeksan vuoteen. Minulla olisi kysymys. Voisimmekohan löytää toisenlaisen tämän tämän ongelman ratkaisemiseksi? Esimerkiksi hyväksyntä voitaisiin rajata tietty määrän vuosia, mutta sitten saattaisi olla toinenkin vaihtoehto, ikään kuin jonkinlainen seuranta tai uudelleen tarkastelu tietyn vuosimäärän jälkeen. Monien mielestä tämä voisi olla ihan järkevä ratkaisu ja ehkä mahdollinen. Toivoisin, että esittelijä voisi ottaa tämän ehdotuksen pohdittavakseen. Olen seurannut ja mallikkona tätä keskustelua, mutta haluaisin vain tuoda esiin sen, että nämä asiat ovat keskustelun kohteena kovasti Tsekin tasavallassa. Siksi halusin ne mainita. On aivan selvää, että meidän on reagoitava Dieselgate-skandaalin jälkeen, mutta ei saa tuhota myöskään Euroopan autoteollisuutta. Kiitos. Ehkä tässä tullaan toimivaltaisemmaksi kuin mitä me koskaan olemme olleetkaan. Non era previsto io presiedessi la commissione in questa fase finale. Minä olen nyt tässä puheenjohtajana. Minä en kuitenkaan ollut ihan valmistautunut tähän, mutta teen parhaani komissiolta. Kysyisin nyt, että kuinka paljon te saatte näitä, näitä pyyntöjä vuosittain? 60 prosenttia näistä tehdään EU-ulkopuolisissa maissa, jotka eivät ole siis varsinaisesti auton valmistaja maita. Tämä on tärkeää tietoa, koska meidän täytyy ottaa huomioon tämä, kun teemme päätöksiä. Minä, nämä olivat kaksi minun kysymystä. Ei ole enää muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron äh, Joana Sikovskalle komissiosta. Thank you very much, Mr. Chairman. I will ask... Kiitoksia, puheenjohtaja vastaan kysymyksiin, joka koskee tilastoja pian. Mutta ensin kommentteja mietintöluonnoksesta ja tämän päivän keskustelusta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää kovasti tästä mietintöluonnoksesta ja niistä muutoksista, joistakin muutoksista, jotka menevät siihen suuntaan, että ehdotuksesta tehdään vahvempi, selvempi tai avoimempi. Kuitenkin komissio on myös huolissaan niistä ehdotuksista ja tarkistuksista, jotka mahdollisesti saavat ves, saattavat vesittää komission ehdottomaa tekstiä. Palaan niihin jonkun ajan kuluttua. Halusin vain to- todeta, että monta kuukautta sitten, kun komissio tämän ehdotuksen esitti ja meillä oli ensimmäinen näkemysten vaihto, meillä oli vaikutelma siitä, että konsensusta ei riittävästi ollut tai anteeksi, konsensusta oli riittävästi, että radikaalisti voitaisiin muuttaa olemassa olevaa järjestelmää siitä syystä, että tämänhetkinen järjestelmä on liian joustava eikä se ole riittävän tehokas. Tämän sopimuksen pohjalta oletimme, että työ menisi siihen suuntaan, että vahvistettaisiin komission mukaisesti tekstiä. Mutta täytyy todeta, että kun työ jatkuu, esitetyt ehdotukset menevät aivan päinvastaisen suuntaan. Ja siitä syystä komissio on äärimmäisen huolissaan tämänkaltaisesta suuntauksesta. Haluaisin tehdä aivan selväksi sen, että ne muutokset, joita ehdotetaan, eivät pyri vallankumoistamaan tätä järjestelmää. Keskitetty järjestelmä, joka jakautuu 28 jäsenvaltion välille, on olemassa. Haluamme saavuttaa sen, että nuo 28 jäsenvaltiota toimisivat ikään kuin olisivat yksi. Siitä syystä olemme tiukentaneet useita säännöksiä, olemme ehdottaneet komission valvontaa ja No tarkistukset, jotka tässä nyt on esitetty, nimenomaan tätä puolta vesittävät. Teksti ei koske pelkästään sääntöjen muutosta. Kysymys on myös ajattelutavan muutoksesta ja lähestymistavan muutoksesta. Kyseessä ei ole mikään helppo tehtävä, olemme täysin tietoisia siitä, mutta meidän täytyy suhtautua asiaan vakavasti. Nyt muutama kommentti näistä asioista, joista tänään on keskusteltu. Keskityn vain kolmeen neljään kaikkein tärkeimpään. Ensinnäkin rahoituksesta. Meillä on markkinavalvontasäännöt tänä päivänä olemassa, mutta tiedämme aivan yhtä hyvin, että ei niitä täytäntöönpana markkinavalvonta ei toimi. Ja me haluamme jäsenvaltioiden valvovan sisämarkkinoita ja suhtautuvan vakavasti näihin tehtäviinsä. Me tiedämme, että markkinavalvonta alirahoitetaan ja se on tietysti jäsenvaltioiden valinta, millä tavalla ne haluavat näistä toimista maksaa. Mutta tässä ehdotuksessa mennään paljon pidemmälle kuin jäsenvaltioiden vastuu. Jonkun täytyy asiasta maksaa ja komissio on ehdottanut sitä, että kustannukset kohdistuisivat valmistajiin. Jos valitaan jotain muuta, niin sen me täysin ymmärrämme. Mutta emme halua joutua tilanteeseen, jossa vain siitä syystä, että rahaa ei ole riittävästi, valittua järjestelmää ei voida täytäntöönpanna. Minun mielestäni on suuri virhe sen suhteen myös öö, on väärin ymmärretty voimakkaasti komission markkinatoimet. Me emme ole olemassa jäsenvaltioita korvaamassa. Meillä on eri toimivaltuudet, eri vastuu ja tavoitteemme on aivan toisenlainen. Se, että sanotaan, että tässä nyt jotenkin roolit menevät sekaisin, ei ole totta. Komissio pyrkii varmistamaan sen, että jäsenvaltiot hoitavat omansa. Ei se jäsenvaltioiden tehtäviä hoida niiden puolesta. No sitten takaisin otot ja turvaverkko. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Tämä mietintöluonnos tekee mahdottomaksi sen, että komissio voisi toimia Euroopan tasoisesti silloin, kun kysymys on sääntöjen odottamatta jättämisestä. Tänä päivänä meillä on jäsenvaltioita, jotka hoitavat nämä palautukset eri tavoin. Niitä on vapaaehtoisena, niitä on pakollisia on erilaisia tapoja, mutta tässä ehdottaa nimenomaan sitä, että voidaan tehdä EU-laajuinen takaisinotto. Eli jos tämä ehdotus nyt hyväksytään, mikä on esillä, niin meillä on tulevaisuudessa aivan samoja ongelmia kuin mitä tänä päivänä. Tämä ei ole se tie, jota meidän pitäisi kulkea meidän mielestämme. Tyyppihyväksynnän voimassaoloajasta hyvin lyhyesti. Tässä puhutaan sitten tästä lopullisesta ajasta, kun oli 508 vuotta. Se, mitä me ei kuitenkaan missään tapauksessa halua, on se, että työ tyyppihyväksynnän hyväksymiseksi olisi pelkästään dokumenttien pohjalta tehtävää. Näin juuri tänä päivänä tehdään ja sitä otetaan esillekin tässä mietintöluonnoksessa. Eli jatketaan tätä olemassa olevaa tilannetta myös tulevaisuudessa. Ja perustavanlaatuisesti mun on niin sanoa, että mahdollisuus poistaa tällainen tyyppi hyväksyntä siinä tapauksessa, että mm, yhdenmukaisuutta ei ole, pitäisi säilyttää. Se syy, miksi tällainen ongelma syntyi, oli se, että tyyppihyväksyntää ei, ei ö, otettu huomioon. Ja me estämme tämän kaltaisen tilanteen tapahtumisen tulevaisuudessa. Kaikkein tärkeintä on siis, että otamme nämä näkökohdat huomioon ja on tärkeää, että ne tulevat esille. Ja halusin lopuksi todeta, että meidän tulisi hyväksyä. Ja näkemyksessä me ollaan samaa mieltä siinä, että ei pelkästään uudistusta tarvita, vaan että me pääsemme yksimielisyyteen siitä, millä tavalla kaikki tämä uudistetaan ja täytäntöön pannaan. Kysymys on nimenomaan siitä, että tilanne muuttuu täysin äh, tämän päivän tilanteesta tulevaisuuden tilanteeseen verrattuna. Ja komissio luonnollisesti tekee yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä. Relatore vole... No niin. Esittelijä, haluaako hän käyttää loppupuheenvuoron? Olkaa hyvä. Yeah, well. Kiitos puheenjohtaja. On sanottava, että on mukavaa, että käydään tiukkaa keskustelua ja esitetään eriäviä kantoja. Tämä on osa työtämme. Mukavaa, että tällainen kunnon keskustelu käytiin. Minulla on aika paljon vastattavaa täällä sanottuun. Ensinnäkin edustaja Schaldemose sanoi, että – olemme vain parista seikasta samaa mieltä. Minusta keskeisin kysymys, josta olemme samaa mieltä, on se, että tuolla ajavien autojen ulkona pitää olla turvallisia puhtaita. Mutta kysymys kuuluu, miten tähän tavoitteeseen päästään. meidän on tunnustettava ainakin, että EUn valvonta on se, mitä minä esitän. Jos katsotaan näitä yksityiskohtia, niin minä todella ajan enemmän EUn valvontaa, paljon enemmän kuin mitä meillä on tällä hetkellä. Markkinavalvonnasta minä olen ihan valmis tutustumaan siihen, mutta minua huolettaa komission ehdotus, koska markkinavalvonnassa minun on sanottava, että komission ehdotus ei ole mitenkään selvä. Meidän on ensinnäkin selvitettävä, miten se voidaan maksaa, miten se toimisi, tekeekö se tyhjäksi jäsenvaltioiden toiminnan, erityisesti kun käsittääkseni samat ihmiset palkattaisiin tätä työtä tekemään. Eli minä ihan mielelläni katson uudestaan markkinavalvontaa ja vahvistan komission roolia, mutta yhteydessä markkinavalvontaan kansallisella tasolla, koska kansallinen taso on lähinnä sitä tasoa, jolla ongelmia on. Nyt meillä on tyyppihyväksyntäjärjestelmä, joka perustuu kansalliseen hyväksyntään vastavuoroiseen tunnustamiseen – kansallisiin viranomaisiin on luotettava. Jos ei voida luottaa niihin tyyppihyväksynnän osalta, niin silloin nykyjärjestelmä ei ole mahdollinen. Näinkö haluamme sanoa, että emme luota kansallisiin viranomaisiin, jos näin on? Ja käsittääkseni komissiokaan ei ole valmis toisenlaiseen järjestelmään tai sen rahoittamiseen, tai ole mitään todisteita sen toiminnasta. Täällä on puhuttu Yhdysvaltain järjestelmästä melko yksityiskohtaisesti, mutta sanotaan ihan selkeästi, että siellä ei tyyppi hyväksyntä ole, kun siellä on tämä virasto. Siellä soitetaan Yhdysvaltain viranomaisille, sanotaan, että meidän automme noudattaa vaatimuksia. Sieltä sanotaan, että hyvä niin. No sitten, jos löydetään ongelmia sääntöjen noudattamisessa, niin siellä Yhdysvaltain EPA on varmasti paremmassa asemassa – valvontakysymyksessä, mutta ei Yhdysvaltain järjestelmä estä Volkswagen-tapausta. Ja yksityinen kansalaisjärjestöhän varsinaisesti Volkswagen-tapauksen toi esiin, eikä siellä testata niin monia kolmansia osapuolia kuin mitä tapasimme vaikka Lontoossa viime viikolla. Eli en usko, että on mitään uskottavaa tapaa luoda tällaista virastopohjaista tapaa Eurooppaan, jos, erityisesti jos tyyppihyväksynnästä halutaan eroon. Se on mielestäni oikea tapa nyt lähestyä tätä asiaa. Markkinavalvonnasta vielä, myös sen rahoittamisesta Euroopan puolesta. Mielestäni komission ehdotus kansallista maksuista tappaa varmasti katsastuslaitokset ja näin katsastuspalvelut muuttuvat tehottomammiksi. On muitakin rahoitusmalleja – sekä sosialistit että vihreät viittasivatkin tähän. Eli periaatteessa kansalaiset maksaisivat Volkswagen skandaalista, vaikka sitä kautta, että asetetaan tietty vero autoille. No, jos ajattelemme kuluttajasuojan valiokuntana, että monikansallinen yritys huijasi meitä kaikkea ja sitten me rankaisemme uhreja vielä enemmän – koska uhrit joutuvat maksamaan tämän asian korjaamisesta. Se on huono ajatus. Lisäksi 10 euron maksu per auto tämän järjestelmän rahoittamiseen sallisi vain noin 60 tekst- testiä vuosittain per jäsenvaltio. Eli jos pitäisi maksattaa tämä kuluttajilla, niin tarvittaisiin paljon suurempi rahasumma. Eli näistä aiheista on varmasti paljon keskusteltava, mutta samalla on ymmärrettävä, miten tässä oikein pyrimme. Tyyppihyväksyntäpuitteet kaiken kaikkiaan eivät liity mitenkään siihen, suositaanko diiseliä vai ei. Eli kun testi käydään läpi, se ei ole meidän testimme vai jonkun muun asettama. Ja RDE-testi on varmasti uudistus verrattuna siihen, mitä Volkswagenin aikoihin tehtiin. Mitä komission rooliin tulee? Komissiokin epäonnistui Volkswagen-tapauksessa. Komissiossa ei onnistuttu esittämään oikeita kysymyksiä. Kansalliset viranomaiset epäonnistuivat, samoin komissio. Oletammeko todella, että komissio kun hyökkää tätä teollisuutta vastaan, kun aikaisemmin ei edes ole puhuttu mitään siitä, että kasvavakaussopimuksen sääntöjä ei kunnioiteta. Nyt on sellainen käsitys, että jätetään kansallisten hallitusten toimintaan. Ei tässä ole mitään ihmeä lääkettä, mutta minä suhtaudun keskusteluihin avoimesti. Olen valmis keskustelemaan pyrkimään kompromisseihin, jotka sopivat kaikille. Meidän on huolehdittava puhtaista turvallisista autoista, totta kai. Mutta samalla tarvitsemme järjestelmän, joka toimii nykypuitteissa – koska emme me parlamentina onnistu, jos pyrimme nykyjärjestelmää täysin muuttamaan, koska halua ei löydy ei komissiosta eikä neuvostosta. Kiitos. Kiitos. Kiitos edustaja Dalton. Esityslistan viimeinen kohta on siirretty seuraavaan kokouksemme. Ja näin ollen lopetan kokouksen sanomalla, että seuraavat kokoukset pidetään 10. lokakuuta. Kiitos paljon ja hyvää loppuviikkoa.